je pense que ça Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante. Hyvät kollegat, paranitar Aston, Komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasian turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on äh, ajoissa paikalla täällä ja me halua pitkittää tätä sen enempää, vaan toivotamme kaikkien nimessä hänet tervetulleeksi tänne. Hän on toista kertaa täällä keskustelemassa kanssamme, vaikka Baronter Ashtonin kanssa meillä on ollut äh, epämuodollisempia tapaamisia, mutta ne ovat olleet ihan yhtä hyödyllisiä. Kuten kaikki tiedämme, Lissabonin sopimus antoi paronitar Ashtonille hyvin tärkeitä velvollisuuksia. Hän itse tuntee, hänen täytyy uudistaa työmenetelmiä. Meidän se myös antoi hänelle logistiset välineet ja rahoitusvälineet. Meidän on annettava hänelle logistiset välineet ja rahoitusvälineet, jotta hän pystyy nämä velvollisuutensa täyttämään kaikkien kollegien nimessä voin varmasti sanoa, että tämä parlamentti ja erityisesti meidän valiokuntamme on tukenut häntä siinä, että hän luo eurooppalaisen ulkosuhdehallinnon, joka voi todellakin toteuttaa poliittiset toimet, joita halutaan tehdä kansainvälisellä näyttämöllä ja riittävät välineet tämän toteuttamiseen. Nyt olemme siinä vaiheessa, jossa meidän tulee mennä seuraavaan vaiheeseen suhteissamme. Meidän tulee ryhtyä laajaan poliittiseen vuoropuheluun Euroopan unionin roolista. Mitkä ovat ulkosuhteiden prioriteetit, ulkopolitiikan prioriteetit ja mitä välineitä tarvitaan, tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi on erittäin tärkeää, kuten olemme äh, Rovastelin kanssa sopineet, että tänään voimme keskusteluissamme keskittyä äh, prioriteettiaiheisiin, ja niitä ei saa olla liian paljon, jotta niitä voitaisiin käsitellä riittävän syvällisesti. Tarkastus on, tarkoitus on käsitellä Afganistanin ja Pakistanin tilannetta, mikä voisi olla Euroopan unionin politiikka myös Iranin suhteen, tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Lähi-idän rauhanprosessi, se on ollut tärkeä aihe keskustelussa, jota käytiin eilen ulkoa ministerineuvostossa ja ongelmat, jotka liittävät äh, Afrikan sarveen ja strategisiin kumppaneihin. Äh, tämä viimeinen asia on aihe, joka on lähellä teidän sydäntäntä ja tietenkin myös meidän sydäntämme. Äh, muita minun ei tarvitsekaan sanoa tässä aluksi teillä Hyvä paronitar on nyt mahdollisuus puhua ja sen jälkeen käymme keskustelua. Kiitoksia jälleen kerran, että olette täällä tänään. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo olla takaisin AFET-valiokunnassa tänä iltapäivänä. Olen aina sanonut, että on tärkeää, että meillä on näitä äh, säännöllisiä tapaamisia. Ja että minulla on mahdollisuus kuulla, mitkä asiat teitä askarruttavat ja mitä teidän valikunnan tänne erityisesti ajattelee. Ja ehkäpä käyn vähän työtämme läpi. Puhun lyhyesti, koska haluan, että vuoropuhelu alkaa nopeasti. Mutta halusin tarttua joihinkin avainalueisiin, Ja te puheenjohtaja viittasitte, jotka kiinnostavat ihmisiä mitä eniten eniten. Sanoin aluksi, että minulla olisi kolme prioriteetteja. Ensinnäkin olkosuhteiden palvelun luominen. Ja kiitän te, teitä täällä parlamentissa teidän tuestanne ja ohjauksesta. Olemme siirtymässä operationaaliseen vaiheeseen. Sanon, että toinen prioriteettini tulisi olemaan naapurusto. Uskon, että Jotkut kollegat haluavat puhua tästä enemmän, mutta haluaisin keskittyä tähän hetken. Olen matkustanut Ukrainaan, Venäjälle, Georgiaan, Länsi-Balkanille, Lähi-Itään, Egyptiin ja, ja itäisen kumppanuuden ministerikokous on tulossa. Ja jos alleviivaisin yhtä naapuruspolitiikan aluetta, se olisi Serbia ja Kosovo, ja yleisten asioiden neuvoston päätös lähettää komissiolle suositus Serbian jäsenyyteen liittyen. Kosovassa me etenemme viisumivapauden suuntaan. Tietää vielä kuljettamana, mutta edistymistä on tapahtunut. Ja tiedän, että osa teistä on viettänyt paljon aikaa Länsi-Balkanilla, erityisesti Serbiassa ja Kosovossa viime aikoina. Ja sitten kolmanneksi strategiset kumppanit. Minusta on olennaista, että Euroopan unioni itse määrittelee, mitä se haluaa näiltä suhteilta tulevaisuudessa. Käytin paljon aikaa ja keskustelen tästä kumppaneiden kanssa, Hillary Clintonin kanssa Yhdysvalloissa. Minulla oli Rongin kanssa pit, tapaamisia pit, ja Yangin kanssa Kiinassa pitkällä matka, Sergei Lavrovin kanssa Venäjällä ja Krishna kanssa Intiassa, kuten pääministeri ja kanssa. Käsittelemme myöskin sotilaallista ja terrorismin vastaista työtä Intian kanssa. Pari avainasiaa nyt strategisista kumppaneista. Esittäisin, että kumppaneillamme on selkeä näkemys siitä, mitä he haluavat nähdä EU-suhteesta. Mutta Lissabonin sopimuksen jälkeisessä maailmassa meillä on mahdollisuus olla selkeämpiä ja tehokkaampia suhteessa siihen, mitä me haluamme – suhteeltamme. Ja yksi projekti, jonka olemme aloittaneet, on se, että kutsumme valtion päämiehiä, että hän taas minulle mandaatteja, miten me edistämme näitä strategisia kumppanuuksia. Miten edistämme suhteita pitkällä aikavälillä. Ja joulukuun Euroopan neuvostossa tartumme tähän aiheeseen. Ja on kiinnostavaa puheenjohtaja, että valiokunnan jäsenet ehkä haluaisivat keskittyä eri strategisiin kumppaneihin tai eri strategisten kumppanuksen eri aspekteihin. Sitten fokusoimme Afganistaniin ja Pakistaniin. Olen Kabulissa heinäkuussa kongressissa, jossa luotiin uudet kansalliset prioriteettiohjelmat. Kun tapasin presidentti Karzain, tein selväksi, että EU tunnustaa sen, että työ on pitkän aikavälin työtä ja että on olennaista, että koko yhteiskunta, erityisesti naiset, ovat osana tätä työtä. Ja tuon konferenssin aamuna tapasin Hillary Clintonin ja joukon afganistanilaisia naisia. Me keskustelemme koko joukosta kysymyksiä mikrorahoituksesta, taloudelliseen kasvuun, koulutukseen ja tietysti myöskin vaalien ehdokkaana toimimisesta puhuimme. Tämä oli ennen vaaleja. Minun mielestäni nämä naiset ovat kriittisiä Afganistanin tulevan suunnan kannalta on erittäin tärkeää, että me lähetämme sellaisen viestin, että heidät, heidän täytyy olla mittaisesti mukana prosesseissa tulevaisuudessa. Ja me tiedämme, että täällä on joukko ihmisiä täällä, joilla on paljon tietoa Afganistanissa. Nista. Pakistanin suhteen eh, oli ministeri Kurashen kanssa demokraattisen Pakistanin tapaamisessa. On kiinnostavaa nähdä, miten he tarkastavat 17 sektoria ja miettivät, miten parhaiten käyttää äh, kansainvälisen ja oman yhteisön resursseja tulvan jälkiseurauksien hoitamiseen. Ja neuvosto on tehnyt päätöksen kaupan suhteen, joka on erityisen tärkeää Pakistanille. Ja minun täytyy sanoa, että Pakistanin reaktio ja tämä viesti, jonka he haluavat, että lähetäisiin parlamentille, että tunnustatte tämän merkityksen ja näkisitte tämän merkittävänä askeleena EUn kannalta tukea maata tulevaisuudessakin. Käyn lyhyesti lähi rahaprosessiin ja me odotamme, mitä edistystä tällä hetkellä voi tapahtua. Minun säännönmukaiset kontaktini senaattori Mitchellin kanssa osoittavat minulle, miten hän yhä aktiivisesti työskentelee sekä israelilaisten että palestinalaisten löytääkseen tien nykyisestä umpikujasta ulos. Olin kolme neljä viikkoa sitten alueella, tapasin yksityisesti presidentti Abbasin Fayadin pääministeri Netanjahon ja senaattori Mitchellin itsensä. Minulla on selvää, että halua liikahtaa eteenpäin on. Jos löydämme teen, äh, tavan käsitellä tätä siirtokuntien rakentamisen äh, keskeyttämistä. keskustelen tästä jatkuvasti ja viimeksi eilen keskustelin tästä Jordanian ulkoministerin kanssa. Meillä on suuri osuus näissä rahoissa ponnisteluissa me pidämme huolta, että kvartetti ja täysin nämä Me pyrimme luomaan yhteistä kieltä EU:ssa, että me tukisimme tulevaisuutta, että tukisimme Palestinan valtion kasvua, että mahdollistaisimme sen, että he olisivat täysin mukana rauhan neuvotteluissa. Mutta totta kai meidän täytyy tehdä enemmän, jotta keskustelut lähtisivät liikkeelle. Ja Toki lähi suhteen Libanonia, josta puhuttiin yleisten asioiden neuvostossa, jossa tunnustettiin, että täytyy tukea hallituksen vakautta ja pidetään tärkeänä sitä, mitä YK pääsihteeri sanoi erityistuomioistuimesta. Iranin suhteen tiedätte, että olen lähettänyt muodollisesti kirjeen tohtori Jalilille, joka on minun vastapuoleni. Ehdotin, että aloittaisimme neuvottelut Viinissä marraskuussa. Odotan kiinnostuksella vastausta. Olen äänitänyt tehnyt selväksi, että me lähdemme kahdella raiteella. tällä ketä pitää painetella, tärkeää voida aloittaa dialogi. Olemme tehneet selkeäksi, että me olemme sitoutuneita dialogin puitteissa etenemiseksi. Sen mukaan kun kykenemme, mutta näemme sen paketin, joka hyväksyttiin yleensä sitten neuvostossa. Ja se osoittaa, että me haluamme myös pitää Äh, Paaditalla. Tapasimme Sharin Avadin, Nobelin rahapalkinnon saajan ihmisoikeusaktivistin. Meillä on hyvät kontaktit hänen kanssaan. Ja mainitsen vielä yhden asian, josta varmaan puhumme vielä yksityiskohtaisesti, eli se, mitä tapahtuu Somalian rannikolla. Meillä on tämä Atalanta-missio. Mikä on vielä tärkeämpää, meillä on tämä kattava lähestymistapa, jolla pyrimme tarttumaan niihin asioihin, jotka luovat merirosvoutta. Olin toisella alueellisella Afrikan vierailulla, niin olin toinen puheenjohtaja kokouksessa, jossa käsiteltiin sitä, mitä me saamme Af- Afrikan johdon varmistamaan sen, että meillä on Somalia-strategia, että me tuemme ja rohkaisemme prosessit eri alueelta, mutta tätä YK tukee. Ja miten me tuomme sitä, että rahtilireitit pidetään auki, että kauppaa voidaan käydä, että ruokaa tulee perille, että ne, jotka niitä ruokaa tarvitsevat, saavat sen, ja miten me mahdollistamme sen, että ne maat, joihin merirosvaus eniten vaikuttaa, kykenisivät myös sitä vastaan parhaiten taistelemaan. Tämä antaa varmaan vähän makua asiasta, josta tänään voidaan keskustella, kun palvelua syntymässä, me kykenemme tarvitsemaan vielä parempaa palvelua. Mutta sanoisin, että eniten palvelumme koostuu delegaatiosta kentällä. Ja ihmiset tekevät työtä kentällä, että mä mahdollisuuteni kiittää heitä. Grazie, Baronessa Aston. Kiitoksia, Baronta Rashton. Nyt voimme varmaankin aloittaa keskustelun ja tarkoituksena on antaa ehdotuksia ja kommentteja Rova Ashtonin tärkeälle työlle. Aloitamme nyt koordinaattoreista. Voin antaa kolme minuuttia puheaikaa koordinaattoreille ja sitten meidän on vähennettävä puheaikaa seuraaville puhujille. Sala Franka. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kiittää Rova Ashtonia siitä, että hän on tullut tänne meidän valiokuntaamme. No en tiedä, voimmeko nyt täällä antaa hänelle kukkia niin kuin täysistunnossa, mutta joka tapauksessa olemme kiitollisia siitä, että hän on tänne tullut. Ja mielestämme äänestys viime viikolla täysistunnossa ulkosuhdehallinnosta oli hyvä ja toivomme, että se tulee palvelemaan Euroopan unionia mahdollisimman pian. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Neuvosto teki maanantain päätöksen, että se ei tule muuttamaan päätöstään. Ja nyt minun kysymykseni Rova Ashtonille kuuluu. Olet Oletteko samaa mieltä herra Solannan kanssa siitä, Kuuban hallituksen täytyisi tehdä enemmän, mitä poliittisiin vankeihin tulee. Kuuban ulkoministerihän on sanonut, että Euroopan unionin täytyisi keskittyä omiin ongelmiinsa. Ja hän ei voisi kuvitella, että tässä tapahtuu lähentymistä. Ja se, mitä puheenjohtaja sanoi, että uusiin sopimuksiin pohjautuen parlamentti täytyisi ottaa työhön mukaan. Te varmasti tunnette parlamentin uusimmat päätöslausemat Kuubaa koskien Orlando Sapatan kuoleman jälkeen muun muassa asiasta myös äänestettiin ulkoasianvaliokunnassa ja kehitysyhteistyövaliokunnassa ja sakharov palkinto meni myös Kuubaan. Rova Ashton, mitä te tulette tekemään, että henkilö pystyy itse henkilökohtaisesti hakemaan palkinnon täältä Euroopan parlamentista niin, että hänen perusoikeuksia kunnioitetaan. Kiitoksia. Kiitoksia, että piditte kiinni teillä nyt tuosta puheajoista. Edustaja Vigenin kolme minuuttia. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Terve tervetuloa tänne valiokuntaamme. Rova Ashton, on hyvä, että nyt siirrymme rakenteiden luomisesta politiikan kehittämiseen. Tämä on jännittävää. Minulla on hiukan strategisempi kysymys strategisista kumppanuuksista. Voisitteko kertoa hiukan oman mielipiteenne siitä, mille pohjalle nämä kumppanuudet tulisi perustaa. Ne ovat nyt uudelleen tarkasteluvaiheessa ja monet eh, meistä ovat sitä mieltä, että ne maat, joista juuri keskustellaan, on selvää, että ne ovat maita, jotka voivat olla strategisia kumppaneita, mutta näiden maiden välillä on suuria eroja. Ja kun meillä on tietynlaista politiikkaa niitä kohtaan, niin olisi ehkä hyvä tietää, mitä tavoitteita sillä halutaan saavuttaa. Lissabonin jälkeen Euroopan unionilla voi ehkä olla erilainen rooli. Se voi olla johtoasemassa monissa kysymyksissä, mutta ehkä meidän tulisi tietää, mitä haluamme saavuttaa näillä strategisilla kumppanuuksilla. Ovatko ne osa jotakin suurta? Halutaanko luoda uudenlaista maailmanjärjestystä vai onko eh, kyseessä vain pra- lähestymistapaa? se, että saadaan aikaan parempaa kauppaa, parempaa ympäristöä investoinneille? Voimmeko puhua yhteisistä arvoista vai onko kyse ainoastaan yhteisistä tavoitteista, joita kumppanuuksilla voidaan saavuttaa? Onko, voiko meillä olla yhteisiä tavoitteita kaikkien näiden maiden kanssa? tällainen aivoriihi meidän täytyy järjestää tässä valiokunnassa ja yleisesti EU:ssa ja on tärkeää tietää, mikä teidän mielipiteenne on varapuheenjohtajana ja korkeana edustajana. Toinen kysymykseni on hiukan käytännönläheisempi. Te olette vastuussa vuoropuhelusta Kosovan kanssa ja mainitsitte sen alustuksessanne. Miten tämä vuoropuhelu on alkanut tai kehittynyt? Kosovon hallituksen kaatumisen jälkeen ja uusien vaalien jälkeen. Miten näette tämän prosessin? Millainen aikataulu tällä on? Onko teillä mitään suunnitelmaa sen suhteen, miten edetä tämän asian suhteen, joka on erittäin tärkeä, erityisesti ottaen huomioon neuvoston uusimmat päätökset? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Vigenin ja seuraavaksi edustaja Neits, kolme minuuttia. Thank you very much, Mr. President, Madam High Representative. Kiitoksia puheenjohtaja, rouva korkea edustaja. Tervetuloa keskuuteemme. Haluaisin ensinnäkin onnitella eh, loistavista nimityksistä ulkosuhdehallintoon. Mielestäni nämä nimitykset ovat erittäin hyviä ja haluaisin myös onnitella teitä, ehkä myös meitä, siitä, että olemme päässeet sopuun kaikista perusteksteistä niin, että ulkosuhdehallinto voi aloittaa työnsä päivänä, jona lupasitte. Eli onnittelut ensimmäinen 12. siis. Euroopan naapurustopolitiikka. Eilen keskustelimme pitkään äh, kolleganne Fyylen kanssa tästä aiheesta. Hän mainitsi yksi huolen ne ovat jäädytetyt konfliktit. Ehkä voisitte kertoa, mm, oletteko ajatelleet jotain tiettyjä toimia näiden ratkaisemiseksi? mielestäni se olisi hyvä asia. Sitten äh, Afganistan, arvoisa korkea edustaja, mielestäni meidän tulisi nyt pohtia sitä, miten sotilastoimet voitaisiin saattaa päätökseen, koska olemme havainneet, että sotilaallista ratkaisua konfliktiin ei tulla saamaan, joten ratkaisu täytyy saada aikaan poliittisesti. No, en nyt halua, että kerrotte kaikkia salaisuuksia, mutta siis meidän täytyy kuitenkin ruveta keskustelemaan tästä aiheesta. No sitten Lähi-Itä. Totta kai me kaikki haluaisimme saada ratkaisun aikaiseksi. Onko teillä jotain kontakteja, minkälaisia kontakteja? Ää, arabi liigaan Niillä on siis tärkeä rooli tällä alueella. Ja miten tätä kautta voitaisiin saada aikaiseksi rauhanomainen ratkaisu. Kiitos. Onorevole Lunacek. Edustaja Lunacek, kolme minuuttia. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa korkea edustaja, hyvä ulkoministeri, haluaisin kutsua teitä sillä nimellä, vaikka se ei niin olekaan, niin minä voin kuitenkin valita itse sanaani, herra Tanok. Niin, hyvä ulkoministeri, minä olen myös yksi niistä, joka on onnitellut teitä äh, siitä, että olemme saaneet äh, aikaan sopimuksen ja että on mahdollista, että ulkosuudenhallinto aloittaa toimintansa ensimmäinen joulukuuta. Ja tästä olen erittäin iloinen. Kuitenkin, kuten tiedätte ja kollegani Francisca menee tähän äh, yksityiskohtaisemmin. Rauhan rakentaminen ja siviilikriisinhallinta, nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat meillä parlamentissa erittäin tärkeitä ja haluaisimme tietää niistä lisää teiltä. Tämän parlamentin esittelijänä Kosovosta haluaisin esittää teille kaksi kysymystä Länsi-Balkanista. mikä on viisumiliberalisoinnin tilanne? Onko määräaikaa Kosovolle. Ähm, hyvä, että eilen neuvosto äh, antoi lausunnon Serbialle ja tämä prosessi alkaa. Nyt on mielestäni tarpeen, että mm, annetaan myös viisumistrategia e, ja tiekartta Kosovolle. Äh, albanialaiset voivat pian päästä vapaasti liikkumaan ja ainoat länsi kansalaiset, jotka eivät pääse vapaasti liikkumaan, ovat kosovolaiset ja heillä ei ole edes mitään aikataulua. He ovat tehneet hyvin paljon erilaisia sopimuksia Ennen kesää sanottiin, että tämä saattaisi olla syyskuu, mutta meillä ei ole edes strategiaa vielä. Mitä te aiotte tehdä? Milloin he saavat viisumistrategian? Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä edustaja Vigeninkin sanoi, tämä vuoropuhelu. Minä tiedän, että meillä on nyt perustuslakikriisi Kosovossa, mutta vuoropuhelu on asia, joka ei välttämättä esty sitä kautta. Mikä on teidän aikataulunne? Mikä on sen rakenne? Mitä, mitkä ovat tärkeimmät aiheet, joista haluatte puhua? Ja viime viimeinen asia lähi rauhanprosessista. Tänä aamuna olin kauhistunut, kun Euronewsista kuulin protesteista Israelissa. Ara, israelilaiset arabit kapinoivat ja heitä vastaan toimittiin kyynelkaasuin. He vastustivat lainsäädäntöä. Ei, jonka mukaan kaikki, jotka haluavat Israelin kansalaisiksi, heidän täytyy julistaa olevansa lojaaleja ähm, Israelin valtiolle, ja tämä on tietenkin ongelmallista haraveille, joten oletteko keskustelleet näistä asioista? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lunacek ja seuraavaksi koordinaattorin jälkeen ensimmäinen varapuheenjohtaja edustaja Rovera. Sua presenza qui. Kiitoksia. Kiitän siitä, että olette tällä paikalla. Paronitar Ashton, minä puhun Somaliasta. Vuodesta 2007 komissio on käyttänyt 147 miljoonaa euroa eh, Afrikan unionin eh, sotilasmissiota varten. Eh, ja tässä ei nyt lasketa yksittäisten jäsenvaltioiden antamia summia. Joukkojen tehokkuus paikan päällä on varsin vähäinen. Jos ajatellaan tätä tilannetta pres, presidentin asunnon ja lentokentän välistä turvallisuus, tien turvallisuus. Tässä on kyse vain kahdeksasta neliökilometristä. Ja Kuitenkin tilanne on hyvin epävarma koko Afrikan sarvessa. Tämä on asia, jota kansainvälinen, kansainvälinen yhteisö on jättänyt huomiota pitkäksi aikaa ja nyt on löytynyt eräänlainen tasapaino. Klaanien välillä on ollut kolme presidenttivaalia. Eh, presidentti Egalista tämänpäiväiseen presidenttiin, jotka ovat olleet demokraattisia ilman väkivaltaa, ottaen huomioon, että Amerikan ulkoministeri aikoo ryhtyä yhteistyöhön Somalian hallituksen kanssa, niin mitä Euroopan unionin aikoo tehdä? Eikö ole tarpeen parlamentar Ashton investoida poliittisesti ja taloudellisesti Somaliaan? Se on malli vakaudesta ja se voi välittää kriisissä ilman tällaisia kalliita kansainvälisiä konferensseja, joita järjestetään naapurimaissa, jotka eivät ole aiheuttaneet, tuoneet kovinkaan paljon tuloksia. Uh, Kiitoksia seuraavaksi edustaja Tännök, kolme minuuttia. Uh, Ashton. Kiitos, että tavataan lämpimästi Baroness Ashtonin korkean edustajan. Ja haluaisin onnitella teitä myöskin teidän saavutuksistanne siinä, että olette ylös ulkosuuden palveluun joskin haluaisin puhua budjettineutraalisuuden puolesta. Sitten sovitte siitä ja tiedätte, että nykyniukkuus ilmastossa on vaikeaa, että meidän täytyy ponnistella vielä kovemmin EU-tasolla ja näyttää hyvää esimerkkiä. Haluan puhua kahdesta teemasta, jotka liittyvät Afrikkaan. Toi, toinen, tartuttu, toinen on Etelä-Sudan ja itsenäistä koskeva kansanäänestys, joka on tullut lähiaikoina. Ja, ja Etelän hallitus haluaa tätä. Rosalind Marsden oli erittäin hyvä nimitys. Teiltähän on teko pakottaa meille, että kaikki etenee niin kuin pitää, ja että Bashirin pyrkimykset suista prosessiradaltaan kohtaa vankkaa vastustusta EUlta ja jäsenmailta. Miten me voimme auttaa fasiliteetteja pitkän ajan vaalitarkkailumissiolle? missiolle? Mitä miten voimme neuvoa kansanäänestyksen järjestämisessä. Toinen eh, liittyy tähän Atalanta-kysymykseen ja Afrikan sarveen. Me kaikki tiedämme, että periaatteessa samalla on epäonnistunut maa, jolla ei ole liittohallitusta. Ja hallitus nyt, eh, kuten hallituskin hallinnoi pääkaupunkia, voitte antaa vakuutuksenne, että, että te omistaudutte tällä yhdelle edustukselliseen eh, demokratian turvassa tämmölle Somalimaalle, joka on, e, joka on etinen brittiprotektoraatti. Somalimaata yleen katsotaan liian usein. Voitteko keksiä teitä jotain muuta kuin tunnustamisen. Minä itse kannattaisin tunnustamista, koska kyseessähän oli valtio vuoteen 60, mutta tämä on oma mielipiteeni. Voitteko neuvoa jotain keinoa muuta kuin tunnustamista tukea tätä maata, koska, aluetta, koska Tämä olisi oikein hyvä Afrikan sarvella. Ja sitten olen Montenegro-esittelijä. Minulla on hyviä uutisia. Olin siellä kaksi viikkoa sitten ja onnittelen teitä siitä, että olette äh, luoneet pohjan Serbian ja Kosovan äh, keskustelulle ja puhun henkilökohtaisesti en puolueen äh, ryhmän puolesta. Olen pitkään kaivannut kekseliämpää ratkaisua, rajaratkaisua, maata rauhan edestä. Mennessä kosemaan rajaa ja pitänyt hakata kiveen kiinni muuten. Kosovasta saattaa tulla, se saattaa pysyä eräänlaisena Euroopan taivanina. Puolet YK tai tunnusta sitä viisi jäsenvaltiota ja tunne, joten sen tulevaisuus pysyy epävarmana. Ja se on iso taakka veronmaksajalle, 200 miljoonaa euroissa Euleksille yksin. Vai sitten sillä on varsinainen aakkosmakaronikeitto, erilaisia unmikkeja ja muita eikä mitään poistumistrategiaa näytä olevan. Mahdoton tehtävä ei mitään tietää poistumistrategiaa. Mitä teidän soissanne voisi tapahtua statuskeskustelujen lisäksi? Ole. Kiitoksia edustaja Tanno, Edustaja Löysin kolme minuuttia. Äh, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia Rova Ashton äh, tästä mielipiteiden vaihdosta. Minä haluaisin viitä äh, Länsi-Saharan väkivaltaisuuksiin ja voisitteko te Rova Ashton lyhyesti ottaa kantaa siihen viikkojen ajan 14 000 20 000 sahauria protestoivat Marokon äh, miehitystä vastaan ja he haluavat viitata tähän mahdottomiin elinolosuhteihin ja Länsi-Saharan äh, resurssien väärinkäyttöön marokkalaisten taholta. Tämä on todellakin epätoivon huuto. Ja tässä täytyy, EU ja maailman täytyisi kiinnittää tähän huomiota. Nyt sunnuntaina tilanne eskaloitui. Ähm, marokkalaiset ampuivat 14-vuotiaan pojan joka oli täällä leirillä, ainakin seitsemän, loukkaantui. Ja EUhan sanoo, että se taistelee ihmisoikeuksien puolesta, mutta se tekee kuitenkin läheistä yhteistyötä Marokon kanssa. Mutta sehän on kuitenkin miehittänyt tämän maan ja on vastuussa tästä tilanteesta. Ja nyt haluaisinkin kysyä, miten Euroopan unioni voisi reagoida tässä tilanteessa, miten se voisi vaikuttaa siihen, että e, tämä e, tappo ei jää rankaisematta. Ja haluaisin tietää, mitä EU aikoo tehdä, jotta voitaisiin reagoida tähän väkivallan eskaloitumiseen tullaanko asiaa tutkimaan, tullaanko tästä vetämään henkilöitä vastuuseen ja miltä näyttää tuleva yhteistyö Marokon kanssa. Sitten yksi kysymys liittyen Somaliaan. Tämänhetkinen tilanne on johtanut siihen, että EU johtaa tässä myös joukkoa, jota, syl- jota syytetään sotarikoksista. Käytetään muun muassa lapsisotilaita. Tämä koskee Ugandaa ja Etiopiaa. Ja aikaisemmin samantyyppisissä tapauksissa nämä henkilöt kääntyvät opposition puoleen. Ja, ja Ugandassa muun muassa tilanne pystyttiin korjaamaan, mutta tässä on hyvin paljon esimerkkejä. Mutta miten tämä voidaan yhdistää nyt sitten Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaan? <clears throat> Kiitoksia. Nyt annamme mahdollisuuden korkealle edustajalle, varapuheenjohtajalle, eh, että hän voi vastata. Minun oli nyt lopetettava tämä eh, puhujalista. Eh, en voi enää ottaa uusia puhujia vastaan. Olkaa hyvä, Rova Kuinka paljon puheaikaa minulla on, puheenjohtaja? Puhun lyhyesti. Ensiksi kiitos paljon laaja-alaisista kysymyksistä. Epäilikin, että mennään laajemmalle kuin mikä se lista oli, jonka käsittelen herrassella Franka. Kiitos kaikille ystävistä sanoista. Kuba. On tärkeää kontekstoida asiat. Neuvostossa sanottiin, että meillä pitäisi olla harkinta aika osana yhteistä sopimusta. Mikään ei siis muutu. Ja meidän pitää sitten tehdä tällainen sondage, mielipidetutkimus, Gallup. Eli me keskustelemme hyvin hiljaisella äänellä jostakin niistä, näistä kysymyksistä. Kanta ei ole muuttunut. Ei ole. Ei ole. Javier yksi edeltäjistäni on sanonut, että, että muutakin pitää tehdä. Tämä on neuvoston kanta tärkeää, että me tunnistamme herra Farinaksen saaman palkinnon merkinnön. Täytyy nähdä, voiko hän päästä tänne, mutta yleinen mieliala oli, että pitää miettiä. Herra Vigenen, arvioimmeko uudelleen strategista kumppanuutta? Ajattele, miten me mietimme, miten ne vaikuttavat meihin. Meillä on joukko strategisia kumppaneita ja EU ja komissio ovat niitä sellaisiksi kutsanneet, Ja ne ovat erilaisia. Olet ihan oikeassa. Ja minä pyrin selvittämään kuussakin tapauksessa, minkälainen kumppanuuden pitäisi olla. Ja ajatellaan Yhdysvaltoja, Venäjää, Kiinaa, Intiaa. Se on isoja valtoja. Ja isoja potentiaalisia valtoja jotka kykenevät vaikuttamaan meidän elämäämme taloudellisissa suhteissamme ja poliittisissa suhteissamme. Jotka ovat potentiaalisesti merkittäviä kumppaneita jossakin toiminnassa. No, jos ajatellaan merirosvoutta ja Atalantaa, me olemme yhteistyössä Kiinan, Venäjän ja Intian kanssa. Joten tässä on yhdessä. Tässä on kysymys olen pyytänyt jäsenvaltioita pohtimaan ja kollegoita miettimään, mikä on näiden strategisten suhteiden ydintä. Miten kumppanuus on riittävän voimakasta ja miten se on kaksisuuntaista. Eli meillä pitää olla selkeä EU-kanta ja meidän täytyy miettiä, mitä me saamme suhteesta irti. Eli täytyy olla taloudellisia suhteita, poliittista voimaa ja, ja kykyä ottaa esille asioita, jotka huolestuttavat ihmisoikeuksia, demokratiaa ja muuta. Mutta kysymys on myös kumppaneittemme roolista maailmassa ja kysymys on myös siitä, minkälaisen roolin me haluamme kumppaneille. Kytkisin Kosovan sitten muihin kysymyksiin. Mutta tulee vastaamaan kysymyksen vuoro puhelusta aikataulusta Rava Nights. Kiitos ystävällisistä sanoista liittyen kahdesta nimityksestä. Kyseessä erittäin lahjakkaita ihmisiä, olen ylpeä, että he suostuivat auttamaan ulkosuhteiden johtamisessa. Läheiset suhteet ovat tärkeä osa työtämme. Niiden merkitys lisääntyy. Jos ajatellaan Transniestria, on tarvetta siirtyä epämuodosta muodollisiin keskusteluun 5 plus 2 pohjalta. Olemme keskustelleet tästä Sergei Lavrovin kanssa, Moldovan tulevaisuutta ajatellessa meidän täytyy palata tähän kysymykseen, mutta tämä täytyy olla tärkeä osa työtämme. Se on natsaa parlamentin teeman kanssa, eli, eli työmme on rauhanrakentamista, konfliktien ratkaisemista ja ehkäisemistä, ja me olemme kaikki osallistuneita tähän, ja mitä enemmän meitä on mukana tässä, sitä tärkeämpää. Ja Afganistan, minä en ole vastuussa Afganistanin sotilastoimista, olen vastuussa siitä, että meillä on hyviä sivilimissioita. Onpa kysymys vaikka kehitystyöstä, että ihmiset ovat turvassa, heidän, heistä vedetään huolta ja he kykenevät auttamaan afganistanilaisia. Siihen minä olen keskittynyt. Me olemme samaa mieltä, että tämä on oikein tärkeää. Ja kontaktien suhteen olen keskustellut lähi Arabiliigassa, Syyriassa, Jordaniassa. Kaikki nämä ovat merkittäviä rauhanprosessin edessä ja Ravan Lunacek, rauhan rakentaminen. Olen samalla linjoilla. On erittäin tärkeää teemme sitä ja kriisin hallintaa, mutta meidän täytyy tehdä ydinbisnestä. Ei kysymys mistään osastosta, vaan kysymys on siitä, mitä tehdään Intiassa, Pakistanissa, mistä tahansa maailman maasta, jossa työskentelemme. 135 delegaatiota, mutta kuten sanoin parlamentissa, yli 100 valtiota, niihin ilmastonmuutos vaikuttaa epävarmuus lisääntyy maailmassa. Ajatelkaa, mitä maailman avainalueella tapahtuu. Ja me näemme, että meillä on merkittävä rooli, jota haluan, että esitämme. Ja nyt kattaisin serbia kosovo kysymyksen Aikataulun vastaavat Tadis ja Taj. He ovat aloittamassa tätä, me teemme tätä hiljaa olen kiinnostunut käytännön kysymyksistä, jotka voivat vaikuttaa ihmisten elämään päivittäin. Ja, ja, ja me edetä. Siitä aloitetaan. Kuinka pitkälle mennään ja kuinka tullaan kattamaan, on osittain kiinni siitä, miten hyvin pallo saadaan liikkeelle. Olen tänä aamuna keskustellut komissiosta, komissiossa viisumikysymystä. Tämä on Tatsille tärkeä kysymys. Olet oikeassa. Maan täytyy edetä mutta olette oikeassa myös EUn perspektiivistä tässä. He ovat täyttäneet ää, y- monta ehtoa yksin näyttämättä. Olen ollut yhteydessä komission on päästävä eteenpäin. Sitten lähi ja se Israel ehdottaa, että sitä, he ovat kuvanneet valtiota omalla tavallaan. Palestinaiset sanovat, että nämä ovat asioita, joista ei pitäisi keskustella nyt, vaan pitäisi keskustella osana laajempaa kysymystä ihmisten statuksesta Israelissa ja Palestiinassa. tämä täytyy tunnustaa tärkeimpänä kysymyksenä. Herra Profeera, otitte esille Samalian ja kuvasitte kansainvälisten konferenssien äh, merkityksettömyydestä, mutta minä olin sellaisia, joka ei ollut merkityksetön. Olen toinen pohjohtaiselle Mauritiukselle, Seychelles, Komoros, Kenia, paikalliset järjestöt, Mosambik. Kaikki tapasivat siellä. Mietimme sitä, miten me tuomme afrikkalaista johtajuutta tässä asiassa. Tärkeää taata afrikkalainen johtajuus asiassa, mikä, joka eniten afrikkalaisia huolestuttaa. Meidän täytyy tukea resursseja, jotka ovat runsaat. Sinä täytyy ajatella YK on tekemää työtä. Ja työtä, joka hallitus itse kykenee maassa tekemään. On tärkeää, että meidän lähestymistapamme on kattava. Meidän täytyy rohkaista naapurialueen maita esittämään mahdollisimman suurta roolia. Herra Tsanok, kiitos kirjastanne. Olen iloinen, että tiimini piti tästä hyvin huolta. Öö, säästöpolitiikka. Voin ottaa jo kaksi esimerkkiä ja sanoa, että kykenemme näyttämään resursseja tehokkaammin ja säästämään resursseja. Haluan re- uudelleen investoida varoja, jotta säästämme tulevaisuudessa. Sudanin suhteen. Olet oikeassa, että on tärkeää edetä asiasta. Kun Ban Ki-moon oli parlamentissa – me tapasimme uudestaan. Hän kuvasi meille tätä ensi vuoden alun politiikkakysymykseksi. Tiedätte, että me tuomme entisen presidentti Mbekin toimia. Rajakysymykset, talouskysymykset, kysymykset, jotka ovat kautta. Ainoastaan tätä Sudanin etelä pohjasiakoa tiedetään, että ää, maat ovat myös aktiivisia Itä-Sudanissa. Miettivät, mitä he voivat tehdä. Täällä on paljon YK koordinoimaa toimintaa. Olin iloinen, että Ross oli täällä puhumassa. Mutta nyt me pyrimme hahmottamaan, kuinka pitkälti tämä prosessi kykenee etenemään. Olemme valmiita yhteistyöhön kansainvälisen yhteisön kanssa. Nähdäänkö mitä seuraavaksi tapahtuu? Olemme huolestuneita siitä, mitä voi tapahtua tämän asian suhteen. Unifor-kysymyksen olikin kattanut. Kuvasit tätä aakkosmakaronikeittoa. Länsi-Balkanin suhteen. Toivon, että siellä sitä. Uskon, että kykenemme virtaviivaistamaan sitä. Tärkeää on myös, että Kosovossa työskentelevät virastot ovat paremmin kytköksissä. En sano enempää, mutta tiedät varmaan, mitä tarkoitan. Ja sitten länsi suhteen avainihmiset ihmiset ovat tässä YK ja turvallisuusneuvosto. He ovat johtavassa roolissa, pyrkivät siihen, että osapuolet jatkuvat neuvotteluita Komission tapauksessa me tarjoamme eniten humanitaarista apua. Me pyrimme osallistua tähän keskusteluun. Kuule, mitä sanot ja tarkastella asiaa uudestaan. Grazie, signor Aston. Kiitoksia, Rova Aston. Se, että pysytään, pidetään kiinni puheajoista. Se osoittaa äm, hyvistä tavoista, mutta myös siitä, että pystyy järjestämään ajatuksensa. Nyt annan teille ä, äh, puolitoista minuuttia seuraaville puhujille. Jos haluatte esittää enemmän kuin yhden kysymyksen, niin vähemmän ä, äh, alkuselityksiä. Äh, Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensiksi Rova Korkeudusta haluan onnitella teitä siitä, mitä olette lanseerannut dia- dialogin Serbia ja Kosovan välillä. Teillä tulee olemaan ratkaiseva rooli keskusteluissa presidentti Tadicin kanssa. Ja onnittelen teitä substantiaalisesta tuloksesta. Sitten sitä vähän kriittisemmän kannan, joka koskee Lissabonin politiikan tärkeitä alueita, eli yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Se on aika jumissa. Atalantasta nyt puhuttiin, mutta jäsenvaltioiden vastuu on suuri. Instituutioiden arkkitehtuuri ja ulkosuhdepalvelut vaikuttavat asiaan. Totta kai budjettikriisi painaa raskaasti puolustukseen. Silti olen sitä mieltä, että olemme huolestuneita. Puolustusministerit ovat huolestuneita. Herra Cameron ei, Cameron ei mainitse sanaa Eurooppa, kun hän puhuu puolustuksesta. Ja sitten Euroopan puolustusvirasto on se kysymys. Ja Rasmussen Naton pääsihteeri oli ainoa, joka puhui eurooppalaista puolustamisesta täällä, täällä kesällä. Voisimme odottaa aloitteita alueella. Mitä voitte tehdä, jotta tämä politiikka on, olisi robustimpaa, joka on uutta kunnianhimoista Lissabonin sopimuksen politiikkaa. Kiitoksia puheenjohtaja Danjean. Äh, hyvä tapainen ja järjestelmällinen. Seuraava puhuja, katsotaan onko hänkin sellainen. Onorevole Panzeri. Vielä parempi. Edustaja Panzeri, puolitoista minuuttia. Spiro anche meno. Yritän puhua vähemmän. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Äh, esitän kysymyksen, toivottavasti löydätte äh, siihen sopivan vastauksen ja aion esittää sen niin monta kertaa, kunnes vastauksen siihen äh, annatte. Olen tämän kysymyksen jo kerran esittäneet, kun valtuuskuntien eh, puheenjohtajien ja eh, puhemiehen kanssa järjestimme kokouksen. Tässä on kyse mandaateista kun tehdään puitesopimuksia muiden maiden kanssa. Ja tässä on kyse komission ja neuvoston ja Euroopan parlamentin välistä suhteista. Annan esimerkin. Ensi viikolla meillä on valtuuskunta, joka menee Libyaan. Ja tämä valtuuskunta ei tiedä sitä mandaattia, jonka neuvosto on antanut mitä tulee mahdolliseen puitesopimukseen. Minä olen useasti sitä pyytänyt Joko kyseessä on salainen asiakirja, joten täytyy luottaa mahdollisuus ja tapa, että joku pystyy näkemään tämän asiakirjan, jos se on salainen asiakirja. Ja jos kyseessä ei ole salainen asiakirja, niin en sitten ymmärrä, miksi Euroopan parlamentti ei sitä voi saada. tässä kyllä mm, Euroopan parlamentin uskottavuus on vaakalaudella, kun se menee muihin maihin. Ja tässä on myös Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisen yhteistyön uskottavuus vaakalaudalla. Kiitoksia edustaja Panseri ja seuraavaksi edustaja Arlakki, puolitoista minuuttia. Yes, just uh, two... Kaksi lyhyttä kysymystä. Yksi Iranista, toinen Afganistanista. Ettekö te usko, että EU on jättänyt tilaisuuden käyttämättä, se olisi voinut tehdä huomattavia ehdotuksia, mitä ydinkysymykseen Iranissa tulee. Keskustelu on kaventunut päivä päivältä. Nyt puhutaan enää vain sanktioista, kyllä vai ei. Ettekö te usko, että EU menetti mielenkiintoisin mahdollisuuden, mitä tulee Turkin ja Brasilian ehdotukseen uraniumin rikastuttamisesta Iranin ulkopuolella. Tässä on ollut myös USA mukana ja sitten tämä, loppujen lopuksi tämä hylättiin, mutta mikä nyt on teidän ajatuksen tähän asiaan liittyen ja mitä ajattelette siitä riskistä, että keskustelu kaventuu seuraavien kuukausien aikana? Afganistaniin liittyvä kysymys. Me olemme strategian loppuvaiheessa, parlamentin strategian loppuvaiheessa. Olemme käsitelleet vuoden ajan tätä strategiaa ja se on aika yksityiskohtainen. Komission kanta ei ole ollut kovinkaan rakentava tähän asti. Ja toivottavasti te tulette korjaamaan tämän tilanteen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Arlakki. Edustaja Schulz, äh, anteeksi, äh, Pöttering, äh, Lähi-idän työryhmän puheenjohtaja, puolitoista minuuttia. Vorsitzender Frau Hohe Vertreterin. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja. En kyllä kadehdi teitä tehtävästä, Teillä on koko maailma hoidettavanne ja sitten 27 ulkoministeriä vielä, mm, joten me, teillä on kyllä sympatiamme puolellanne. Olemme kyllä huolestuneita siitä, miten eri asiat liittyvät toisiinsa. Lähi-idän työryhmässä viime viikolla sanoimme, että tietenkin Iranin, Ahmadinejadin Äh, presidentin, Iranin presidentin Ahmadinejadin äh, lausunnot ovat sellaisia, että niitä ei voida äh, hyväksyä Israelin olemassaolon oikeutusta puolustamme tietenkin, mutta emme voi myöskään hyväksyä sitä ja ehkä meidän pitäisi olla selkeäsanaisempia sen suhteen, että Israel jatkaa siirtokuntapolitiikkaansa. ei, Jerusalem ei kuulu Israelille, kansainvälisen oikeuden mukaisesti eikä ole myöskään oikeutta jatkaa näitä siirtokuntien rakentamisia. Eikö olisi mahdollista, että YK jälleen voimakkaammin käsittelisi näitä ongelmia? Rohkaisin teitä, että nostatte tämän Lähi-idän kysymyksen politiikkanne ytimeen. Kiitoksia. Grazie, onorevole Pötteri. Onore... Kiitoksia, edustaja Pötterin, edustaja Berman. Afganistanin suhteista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, korkea edustaja. Olen Annemi Näitsin kanssa samaa mieltä, kun hän sanoo, että EUn Afganin strategia, Afganistanin strategia pitäisi uusia, koska menestystä ei ole nähtävissä. Mutta yksi konkreettinen kysymys Afganistanissa. Kaksi ranskalaista journalistia on kidnappattu nyt jo 300 äh, päivän ajan. Äh, hollantilainen avustustyöntekijä on kidnappattu. Miten näette yhteistyön Euroopan unionissa, jotta nämä henkilöt saataisiin pelastettua äh, kidnappajien käsi käsistä? Wikileaksin laaja raportti laajoista väärinkäytöksistä. Irakissa on johtanut laajoihin tutkimuksiin kidutuksia, murhia. Mitä te tästä ajattelette? Grazie, onorevole Berman. Kiitoksia edustaja Berman ja seuraavaksi edustaja Schulz, puolitoista minuuttia. Ähm, ich kann mich der Freude meiner Vorredner nur anschließen. Minä voin yhtyä edeltäjien puhujien iloon siitä, että äh, meillä on säännöllisiä yhteyksiä tähän valiokuntaan ja meillä on mahdollisuuksia esittää teille äh, ajankohtaisia kysymyksiä. Konkreettinen kysymys tulee Moldovan päätöslauselmasta, jonka hyväksyimme viime viikolla. Siinä Meseberg aloite, toivotan Meseberin aloitteesta äh, toivotaan tervetulleeksi äh, Saksan ja Venäjän välillä. Eli te ja ministeri Lavrov, teidän tehtäväksi on asetettu äh, Transnistrian ongelman ratkaiseminen. Minun kysymykseni on, mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Ja miksi tästä aiheesta ei keskusteltu ö, huippukouksissa muutama viikko aikaisemmin, vaan vasta Meiseberissä? olitteko mukana? Saitteko tietoa tästä vai onko ihan normaalia, että kahdenvälisiin keskusteluun Euroopan ulkoministeri ryhtyy toimimaan tai saa tällaisia kahdenvälisiä työtehtäviä? Si. Kiitoksia, edustaja Schulz. Edustaja Keelam, puolitoista minuuttia. Tante grazie, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia Rava Ashton sitä, että jaatte ajatuksianne. Ja toivotan teille parasta menestystä ulkosuhdepalveluiden al- toiminnan aloittamisessa. On ilmastu paljon huolta, että riittämättömän transatlanttisen koordinaation vuoksi ja eräten eu ja valtioiden äsketten aloitteen vuoksi vaarana on, että Venäjä voisi helpommin pelata EUta, Amerikkaa vastaan tai jäsenvaltioita keskenään. Olisitteko samaa mieltä, Rava Ashton, että ennen kuin ryhdytään laajempiin kumppanuussuhteisiin, Venäjän pitäisi ennen tätä aikaisemmat sitoumukset, kuten ne, jotka liittyvät tulitaukoon Georgiassa? Ja kysypä teiltä, että kun tapaatte venäläisen vastaosapuolenne, että reagoisitte voimakkaasti tämän parlamentin laajoihin huolen ilmaisuihin Hodorkovskiin äh, äh, oikeudenkäynnistä, joka on pahamainen esimerkki Venäjän oikeusvaltion tilanteesta. Kiitoksia edustaja Kellam ja tämän kysymyskierroksen päättää edustaja Van Norden puolitoista minuuttia. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Paronitar Ashton, aikaa ole paljon. Yksi kysymys vain liittyen Zimbabween liittyen. Sitä ei varmasti ole otettu vielä esille tänä iltapäivänä. Huolenaiheeni liittyen yksipuoliseen nimitykseen Mugaben taholta Tämä liittyy suurlähettiläisiin, ennen kaikkea Euroopan unionin suurlähettiläs Rova Mujada. Kuten sanoitte, niin äh, pääministeri Zimbabwessa ei tätä ole hyväksynyt. Mugaben omat henkilöt tässä nimittävät suurlähettiläitä. Changurai äh, on ollut yhteydessä Euroopan unioniin ja hän sanoi, että häneltä tulisi ottaa pois tämä paikka. Niin nämähän siis esitetään komission puheenjohtajalle ja neuvoston puheenjohtajalle. Olen kirjoittanut eh, herra Barrosolle ja herra Van Rompäylle, mutta kun otetaan teidän roolinne huomioon, teidän kaksi hattuanne, niin ehkä te voisitte vaikuttaa tähän Ehkä te voisitte tukea sitä, että nämä akkreditaatiot hylättäisiin. Tämä olisi vahva merkki. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Van Norden ja seuraavaksi parantar Ashton. Tiedän kuinka eh, hyvin Eh, hyvä tapainen te olette ja kuinka järjestelmällinen pitäisin, että pidätte kiinni kymmenestä minuutista. Eh, monsieur John. Sitä vaan. Kiitoksia. Kosovosta. Eh, näen turvallisuus- ja puolustuskysymykset eri tavalla. Minä lounastin juuri 27 puolustus johtajan kanssa ja käsittelimme useita kysymyksiä. Muun muassa tämä kattava lähestymistapa, josta he ovat hyvin voimakkaasti samaa mieltä, nimittäin, että kun katsomme sotilaallisia kysymyksiä, niin olemme siinä kontekstissa, miten strategisesti teemme yhteistyötä Euroopan unionissa ja sen välineiden puitteissa ja katsomme myös, miten voimme paremmin ottaa ottaa mukaan rakenteisiin nämä kysymykset, jotka ovat teille niin tärkeitä. Joten nämä asiat ovat mm, vahvemmin esillä kuin mitä ehkä ajattelet. En voi puhua äh, Cameron puolesta äh, monissa maissa pääministereille puolustuskysymykset ovat erittäin tärkeitä, ne liittyvät suverenisuuteen. Ja on tärkeää, että meillä on yhteistyön henki Euroopan unionissa. Euroopan puolustusviraston oli myös mukana tällä lounalla ja minä juuri haastattelin henkilöitä uudeksi viraston johtajaksi ja toivottavasti se pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan todella Euroopan unionille tukea ja ymmärtää, että kun on hankala taloudellinen tilanne, niin voimme tehdä enemmän tarjota enemmän tutkimuksia ja kehitykseen. Tämä on lähestymistapa, jonka avulla yksittäisillä jäsenvaltioilla voi olla vielä, pitää olla puolustuskykyä yllään, mutta pitää yhteistyötä. Kun yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tavataan, niin mm, tämä on kysymys, joka nousee esiin. Tapaan Naton pääsihteeri Rasmussenin kanssa säännöllisesti puhumme hyvin paljon suuremmasta yhteistyöstä varmistaaksemme, että poliittiset kysymykset eivät vaikuta paikan päällä yhteistyöhön. Ja viime viikolla keskustelin nimenomaan Afganistanista ja siitä, miten meidän tulee tehdä siellä. Joten nämä kysymykset ovat todellakin ydin asioita, mutta olette oikeassa, enemmän on tehtävää ja olen jo keskustellut tästä. Herra Pantseeri esitti kysymyksen. Tiedän, kuinka turhautuneet olet, turhautunut olette. kuulee sen äänestänne. Tämä ei ole aihe, jonka minä yksin pystyisin ratkaisemaan. Meillä täytyy olla komissio ja neuvoston yhdenmukainen lähestymistapa tässä. Ja meillä tulee olemaan Koreperin kokous ensi viikolla, johon osallistumme. Yritän saada äh, ratkaisun lähiaikoina, en tiedä mikä se tulee olemaan. Mutta erityisesti kun matkustatte ja haluatte osallistua, niin ymmärrän kyllä teidän turhautumisemme ja aion välittää sen eteenpäin Jos menen sitten Afganistaniin ja kysymyksiin, jotka siihen liittyvät, siirsin tässä juuri palan paperia, joka hukkui. Niin, puhun Afganistanista. On erittäin tärkeää että äh, arvostan työtänne tässä asiassa. En tiedä, mitä tarkoitatte sillä, että komissio ei huomioi sitä, mitä on sanottu, mutta ymmärrän kyllä, mitä sanotte siitä. Ja kysyitte Iranista, nyt löysin tämän paperin, että äh, hukkaammeko mahdollisuuden, äh, teemmekö itsellemme hallaa siinä, että emme osallistu. No itse asiassa kyllä, näin on. Minä olen kutsunut keskustelujen aloittamiseen. En aio nyt puhua kaikista aloitteista, mutta on tärkeää, että olemme selkeäsanaisia, että keskustelemme Iranista ovat ydin, ää, ydinkysymyksistä. Olen puhunut Turkalun kanssa ja muiden kanssa tästä Turkki-aloitteesta. Tämä TRR on tärkeä, mutta se on erillinen kysymys. Se on erillinen liittyen siihen, mitä me tässä yritämme kuvailla ydinasekyvystä. Se liittyy siihen, mutta se ei, ole, se ei korvaa sitä. Ja tämä on huolenaiheinen. Herra Pöttering, puhuitte Ahmadinejanin ja Janin lausunnoista, mitä tulee siirtokuntiin. Ähm, olen kuullut hyvin paljon lausuntoja ja toivottavasti eh, olette kuulleet ne kommentit, joita teen ja eh, olen yrittänyt välittää sen eh, vahva mielipiteen, mikä meillä Euroopassa on, on näistä asioista ja olen ollut hyvin sanainen siirtokunnista. YK pitäisi osallistua enemmän. No nyt pohditaan sitä, että voivatko keskustelut jatkua, saako Yhdysvallat osapuolet takaisin saman pöydän ääreen, jonkinlainen ratkaisu, joka ei vie ainoastaan seuraavaan esteeseen, vaan myöskin tämän esteen ylitse. Me teemme yhteistyötä, me keskustelemme, me olemme hyvin aktiivisia ja yritämme todellakin edistää tuota prosessia. Se on suuri prioriteetti meille. Olen ollut lähi kolme kertaa tänä vuonna. Olen käynyt useita keskusteluja siellä, joten se on todellakin esityslistallamme. Ja kun keskustelut jatkuvat, niin se on yhä enemmän meidän asiamme. Sitten Berman, en voi kertoa enempää näistä kidnappausneuvotteluista ihan selkeistä syistä, mutta EU on tärkeää, että EU turvaa väestönsä paikoissa, kuten Afganistanissa, ja siksi olemme yhteyksissä esimerkiksi Naton kanssa ja tarjoamme myöskin tukea jäsenvaltioille ja sen todellakin teemme. Herra Schulz Moldova, olinko mukana, tiesinkö mitä tapahtui? Kansleri Merkelin kanssa ja neuvotteluissa Venäjän kanssa. Kyllä, minulle kerrottiin siitä me tiedämme sen, mitä, mistä jäsenvaltiot keskustelevat. Ne ovat tärkeitä kahdenvälisiä keskusteluja, mutta tiedotusta on todella paljon jäsenvaltioiden ja meidän välillämme, jotta me olisimme aktiivisesti mukana. Ja olette oikeassa siinä, että Moldovan tulevaisuus ja mahdollisuudet, mitä siellä voi tehdä, ovat tärkeitä. On tärkeää katsoa, mitä voi tehdä Transnistrian suhteen. Transatl- transatlanttinen yhteistyö, herra Kelam, on tärkeää, olet oikeassa siinä. Se, että Venäjä jatkaa edellisiä sitoumuksia on tärkeää. En tiedä, ovatko he tehneet ne sitoumukset Georgian suhteen, joita toivoisin mutta nostamme aina nämä huolenaiheet, jotka mainitsitte, yksittäiset henkilöt, käynnit ihmisoikeudet, Georgia, nämä ovat aina ytimessä keskusteluissamme. Me yritämme saada aikaan hyvää kumppanuutta Venäjän kanssa, jossa näistä asioista keskustellaan, joissa pystymme myöskin etenemään äh, kumppanuudessa uudistuksissa, jolla voimme saada aikaan taloudellista yhteistyöstä ja instituution yhteistyötä. Tämä on se tapa, jolla meidän tulee edetä. Ja sitten lopuksi Rava Norden lähetitte minullekin tämän kirjeen, jonka lähetitte kummallekin puheenjohtajalle ja tämä on erittäin huolestuttavaa. En tiedä, mihin mm, tämä keskustelu päätyy, mutta olen aivan samaa mieltä kanssanne, että jos haluamme suurlähettilään, niin suurlähetin on pystyt puhuttava sen valtion puolesta, josta he tulevat. Tulen kertomaan teille enemmän, kun tiedän enemmän tästä aiheesta. Grazie, baronessa Aston. Kiitoksia, baronitar Ashton. Ja seuraavaksi edustaja Hautala, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja, puolitoista minuuttia. chair. Firstly, let me warmly, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lämpimästi tukea herra Pantseeria siitä, että parlamentin tahot eivät ole saaneet tietoa, jotka ovat tarpeellisia meidän työllemme. No sitten strategiset kumppanuudet. Jos tarkastellaan viimeaikaisia tuloksia Venäjän ja Kiinan kanssa, niin Euroopan unionin täysin ihmisään, miten tulisi suhtautua näihin itsevarmoihin valtoihin. Kun katson viime EU-Kiina äh, huikakoposta lokakuulta, niin äh, tämä oli kaksi päivää ennen kuin äh, herättiin taas uudestaan näihin ongelmiin ennen kuin rahan Nobelin palkinto myönnettiin Kiinaan. Eli mikä tässä on tiekartta, mitä ihmisoikeuksia demokratian demokratiaan tulee? No sitten Minun täytyy kirjoittaa teille alivaliokunnan puolesta. Me olemme huolissamme, että te ehkä ette muista sit, sitoutumaksenne näihin ihmisoikeusrakenteisiin palveluissa. Ja miten te aiotte käsitellä tätä kysymystä? Autala, l'onorevole... Kiitoksia edustaja Hautala. Edustaja Gianna, puolitoista minuuttia. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ύπατη εκπρόσωπο για την παρουσία της εδώ. Έχω τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ε, κυρία εκπρόσωπη, ποιος θα είναι ο ρόλος της συμμετοχής των Ρώσων στο Αφγανιστάν. Δεύτερον, στην επικείμενη συνάντηση... Kiitos. Minä haluaisin tietää, että minkälainen teidän tehtävänne tulee olevan Afganistanissa ja sitten haluaisin vielä ottaa esille seuraavan EU-USA-huippukokouksen. Keskustellaanko siellä myös Wikileaksista? Ja sitten lopuksi haluaisin vielä tietää seuraavaa. Puolustuskysymykset äh, ja sen esityslista, mitä siinä on odotettavissa? Minuutin e mezzo. Kiitoksia edustaja Boskuur, puolitoista minuuttia. I'm sorry, they didn't say it. Anteeksi, tämä meni tulkkauksessa ohitse. Minun kysymykseni on koskee Kiinalla Hautalan kanssa samaa mieltä, mutta halusin kysyä uigurien asemasta Itä-Kiinassa. Sillä he kärsivät erittäin huonosta ihmisoikeustilanteesta ja vankiloissa he eivät esimerkiksi saa lääkärin hoitoa. Ja sitten Turkin suhteen kun te ja Fylle menitte heinäkuussa Turkkiin, äh, selvititte strategisen vuoropuheluun mahdollisuutta. Minusta tuolla on erittäin tärkeää, mutta minne kääntääkin pään, ja siellä Kypros kysymys tulee eteen. Ja täytyy auttaa kaikkia osapuolia löytämään ratkaisu, ei ainoastaan Kyprosta itseään ajatellen, vaan myöskin Turkin suhteellisuuteen. suhteen. Grazie, onorevole Boskurt. Onorevole... Kiitoksia edustaja Boskurt, edustaja Shaake, puolitoista minuuttia. Thank you, President High Representative. Kiitos puheenjohtaja korkea edustaja. Maanantain neuvoston kokouksessa äh, Iranin sanktiopaketti hyväksyttiin, jotta voitaisiin saada aikaiseksi liikettä, mitä äh, ydinkysymyksiin tulee. Ja tässä täytyy toimia todellakin tarkasti. Tehän olette viitanneet myös tähän aikaisemmissa vastauksissa. Ja ilmeisesti nyt kuitenkin tavaran kuljetettu EUn läpi. Tämähän on otettu mukaan näihin sanktioita ja tässä on myös painostettu energiayhtiöitä tekemään sopimuksia. Ja ja sitten Iran ei ole pystynyt esimerkiksi tankkaamaan useimmissa Euroopan maissa. British Midland Airlinesilla on myös Teheranissa ollut vastaavanlaisia ongelmia. Ja sanktioissa on sanottu, mutta tässä ei kuitenkaan pitäisi puuttua öljyn ja kaasun vientiin tai tuontiin. Mikä on teidän vastauksenne USAn painostukseen ja voisiko tämä olla aihe, jonka te voisitte ottaa esille USAn ja EUn välisessä huippukokouksessa? Minä olen esittänyt epäilykseni sanktioista, mutta mitä ihmisoikeusloikkauksiin tulee, niin siinä saataisiin, voitaisiin saada aikaiseksi tuloksia. Voisitteko, oletteko valmis pohtimaan tätä? Jacques. Kiitoksia edustaja Schaake, edustaja Strasser, puolitoista minuuttia. Ja Frau hohe Repräsentantin. Ähm, Arvoisa korkea edustaja, kiitoksia selkeistä mm, kannanotoista ja vastauksista. Mielestäni tämä on hyvä yhteistyömuoto meidän valiokuntamme kanssa ja haluaisi tukea tässä kollega Bantsieria, mitä Libya kysymykseen tulee. Me tarvitsemme tarvittavat tiedot. Voin vakuuttaa, että valiokunta tulee käsittelemään sitä luottamuksellisesti. Haluaisin myös ottaa esille USA huippukokouksen 20.11. Olen ollut SWIFT-mietinnön varjoesittelijä ja myös PNR-kysymystä olen käsitellyt. Ja mitä tulee kansalaisoikeuksiin ja tietosuojaan, mielestäni se täytyisi olla painopisteenä, kun keskustellaan USAn kanssa. Meillä on monia vaikeita kysymyksiä. Esimerkiksi tämä 14 dollarin äh, maahanpääsy, maksu, SWIFT, PNA, tietosuoja, sopimus yleisesti ja ilmeisesti suunnitellaan uutta lainsäädäntöä, joka joskee äh, ulkomaan maksua, jota välitetään eteenpäin osaan ulkoministeriöön. Eli me tarvitsemme tässä varmasti äh, perustavalla olevia sääntöjä. Grazie, onorevole Strasser. Onorevole... Kiitoksia edustaja Strasser, edustaja Thaler. Puolitoista minuuttia. Eh, hvala lepa, gospod Se upravičujem za prej. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en ollut äsken vielä paikalla. Halusin esittää kysymyksen, joka liittyy EUn rooliin YKssa Aihe on erittäin tärkeä. Minkälainen strategia teillä on? Miten voimme menestyksekkäämmin edistää tavoittamme YKssa? Samaten haluan onnitella teitä diplomaattisesta saavutuksesta, joka täällä on Tadicin kanssa ja liittyen Kosovan päätöslauselmaan YK on yleisistunnassa. Ehdotan ja suosittelen, että me vaadimme neuvottelut tämän alkamista välittömästi epäilyksettä. Emme, mikään poliittinen kriisi, hallituskriisi ei saisi ehkäistä Kosovon Serbian neuvotteluiden alkamista ja teidän autoriteettinen on avainasemassa. Meillä on myös pyyntö. Meillä täytyy muistaa Makedonia. Tilanne siellä ei ole hyvä. Sitä on tulossa jonkunlainen jäätynyt konflikti, jolla on potentiaalia horjuttaa Länsi-Balkanin saavutuksia, joten pyytäisin teitä osallistumaan tämän ongelman ratkaisemiseen myöskin. La parola all'onore. Kiitoksia edustaja Thaler, edustaja Campbell, puolitoista minuuttia. um, <clears throat> ähm, Baroness Ashton. Baronitar Ashton, juuri nimititte ensimmäisen EUn suurlähettilään Yhdysvaltoihin. Tämä on yksi ensimmäinen monista EUn suurlähettiläitä, joita lähetään ympäri maailmaa ja heitä tukevat 7000 äh, korkeasti palkattua äh, virkamiestä. Äh, mielestäni tämä on turhaa kaksinkertaista työtä. Tällä tavoin EU täyttää Montevideon sopimuksen, yleissopimuksen mukaisen äh, viimeisen kriteerin. Ja aiotteko tällä tavoin luoda uuden kansakunnan, jonka nimi on Yhdistyneet Euroopan kansakunnat? Honorevole. Kiitoksia edustaja. Ja nyt viimeisenä edustaja Jättemäki puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos. I want to Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella korkea edustaja ja toivottaa kaikkea hyvää. Mutta palaisin Afganistaniin ja Euroopan unionin Afganistanin politiikkaan. Mikä on tämän päivän tilanne? Öm, siviilikysymyksissä ja poliisioperaatioissa ei ole riittävästi valmiuksia. Ja miten jäsenvaltiot voisivat lähettää lisää joukkoja? Ja vaikka te sanotte, että te ette ole vastuussa sotilasoperaatioista, niin haluaisin muutamalla sanalla kuulla, mitä me haluaisimme saavuttaa. Ehkä voisitte kertoa hieman aikataulusta. Grazie, onorevole. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro teille. Korkea edustaja, 10 minuuttia, jos vain mahdollista. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja Rava Hautala. Te myöskin ilmaisitte halunne saada tietoa. Kuulin tämän hyvin ja Pantseri saman. Strategiset kumppanuudet. Huippukokouksessa Kiinan kanssa ihmisoikeudet otettiin esityslistalla mukaan ja otettiin esille. Ne olivat kaikkien kokouksen esityslistalla mukaan lukien omani ja tapaan ihmisiä tasaisesti, kun käyn Kiinassa, jotka ovat omistautuneet ihmisoikeuskysymyksille. Heidän vuoksensa en sano enempää. Tämä on olennaista sillä, mitä me teemme, ei ainoastaan Kiinan tapauksessa. Minä uskon, että tämä on punainen lankka palveluissa. Me pyrimme arvioimaan, miten me teemme ihmisoikeuskysymyksiä EU-ssa. Me pyrimme tehostamaan toimintaa. Koska se on tärkeää, että meillä on erillistä selkeää vuoropuhelua kumppaneiden kanssa näistä kysymyksistä. Jossakin tapauksessa tämän täytyy olla olennainen osa yleistä keskustelua. Tärkeintä on, että sen pitäisi olla syrjässä. Ja no, kysymys on siitä, miten se on osa kaikkea sitä, mitä, mitä me teemme ja että EUlla on selkeä ja päättäväinen lähestymistapa, joka selitään, ymmärretään kunnolla. Ja meillä on mahdollista, otetaan, että asia edetään siinä hengessä, että halutaan saada aikaan tuloksia, eikä ainoastaan puhetta retoriikkaa. Retoriikka saa aikaan jotain, mutta minä olen erityisen kiinnostunut tuloksista. Joten mietin, mitkä ovat prioriteettini tässä työssä tulevaisuudessa. Ja me mielellämme haluaisimme kuulla sinun näkemyksesi tästä. Giannaku. Arva Giannaku, jotkut nimet aiheuttavat meillä mahdottomasti ongelmia. Tulette saamaan tietää, kuka on Euroopan puolustusviraston johtaja, kun minä tiedän sen, että haastattelut ovat tällä viikolla. Meillä täytyy myös nimittää vapaa varapääjohtaja. Ja se on tärkeää tehdä mahdollisimman pian myöskin. Wikileaks-kysymystä en kommentoi tässä vaiheessa. Kuuntelen Yhdysvaltoja tarkkaan. Be wrong for me to comment on what's being alleged at the present. Enkä voi kommentoida sitä, minkälaisia väitteitä on esitetty. Se ei ole osa dialogia, jotakään Ron Boskurt. Kysytään Turkista ja Kyproksesta. asia, jolle en ole omistautunut, on Kyproksen neuvostelu. Kyseessä on jäsenvaltio ja keskustelut tähtävät poliittisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta olen kovasti mukana silloin, kun Kyproksen asiat jäsenvaltiona ovat osa työtäni Turkin kanssa ja myöskin jossakin EU-NATO-kysymyksissä ja olen jatkuvasti yhteydessä tuossa, on tärkeää, että toisaalta pyrimme käytännössä käsittelemään asioita, jotka vaikuttavat ihmisiin kentällä ja laajempiin poliittisiin kysymyksiin. Ja keskustelussa ja neuvottelussa Turkin kanssa, erityisesti Turkin ulkoministerin kanssa, minä teen selkeäksi, että haluan kattavan ratkaisun, joka kestää tulevaisuuteen, joka tarjoaa vastauksen Kypros saksalaisille. Shaki, Iran, sanktiot ja Me pyrimme siihen, että sanktiot ovat juuri sitä, mitä sanoin, erittäin täsmällisesti kohdistettuja, kohdistettu yrityksiin ja etuihin, jossa ne luovat sellaiset olot, jotka luovat painetta, jotta Iran neuvottelisi. Olen Ravan Nabahdin kanssa keskustellut ihmisoikeuksista ja sanktioista. Ymmärrän näkökantanne hyvin. Sanktioiden tavoite, mitä tulee nykytaloudellisiin sanktioihin, siis se on osa tätä kahden raiteella esimerkiksi tapaa, jossa pyritään saada neuvottelut eteenpäin, niin että saataisiin ratkaisu, joka on takaa Iranin kansalaisten turvallisuuden, mutta alueen turvallisuuden ja laimakin turvallisuuden. Tämä on meidän eduissa ja me kovasti työskentelemme tämän eteen. Thank you very much, for, Mr. Strasser. Thank you very much for your comments about the clarity of my answers. They, they get better. Niin, vastaukset paranevat ajan myötä. SWIFT, tietosuoja, kansalaisoikeudet, kyllä, keskustelen USA kanssa tästä. Minä tiedän, kuinka tärkeää tämä on niille. Ja tämä ei koske ainoastaan sopimusta, vaan tämä koskee yhteisymmärrystä. Suurlaitteessa on ollut erittäin aktiivinen hän on järjestänyt kokouksia ainoastaan täällä, mutta myös USAssa, jossa parlamentaarikot ovat voineet ottaa tämän asian esille. Ja rohkaisenkin siihen, että tämä olisi osa jatkuvaa vuoropuhelua. USA on kiinnostunut tästä, eli se, miten tiedot voidaan luovuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Minä toivon, että näin tapahtuu jatkossakin. Kertokaa, jos meidän pitäisi tehdä enemmän, mutta keskustelemme tästä jatkuvasti heidän kanssaan. He ymmärtävät huolenaiheet ja mielestäni he käsittelevät niitä, mutta tämä täytyy pitää mielessä. Sitten YK, meidän tarpeemme ja meidän vaatimuksemme, mitä YK tulee, niin tällä hetkellä keskitytään siihen, miten saada läpi päätöslauselma, jonka avulla saamme äänemme kuuluviin YKssa. Nyt olemme listan hännillä. Ja tämä liittyy Lissabonin edeltävään aikakauteen. Ja EUta pitäisi kuunnella. Ei ole kysymys mistään muusta. Me olemme suurin avustaja. Me olemme erittäin aktiivisia maailmassa ja kysymys on siitä, koska me voisimme nyt sitten saada todellakin äänemme kuuluviin ja toivottavasti muut maat ymmärtävät tämän ja toivottavasti tämä viedään eteenpäin. Ja tämä on nyt se, johon me keskitymme tässä kysymyksessä, eli miten me lähestymme YKta mutta totta kai käsittelemme YK-kysymyksiä jatkuvasti, tapaan Nerbankin muunia jatkuvasti ja puhumme asioista, joissa voimme tehdä yhteistyötä. Eli kiitos siitä, mitä sanoitte Serbiasta. Presidentti Taji itse asiassa sen teki, en minä, mutta hän siis teki sen. Keskustelut täytyy aloittaa hyvin pian. Olen ollut yhteydessä henkilöihin tällä alueella. Ulkoministeri Hillary Clinton on ollut siellä ja olemme käyneet hyviä keskusteluja. Toivottavasti asiat etenevät nopeasti, mutta olen vakuuttunut, että tasapaino löytyy ja pitäisi saada sellainen tunne, että EU todellakin on, käsittelee kaikkia suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Sitten Makedonia. Kyllä, olemme siinä mukana, mutta kriittinen kysymys on keskustelut Kreikan kanssa. Joitakin asioita täytyy ratkaista. Toivottavasti tämä tapahtuu hyvin nopeasti. Se on tärkeää, niin kuin sanoin ulkoministerille. Eli tämä päätös lausuma varmasti lähentää heitä Euroopan unionin. Herra Campbell, kiellän sen, mitä sanotte, mutta sanon jotain muuta. Tämä ei ole voimavarojen hukkaan heittämistä annan esimerkin aikaisemmasta portfoliostani. Kun puhumme 27 maasta, kaikki ovat mukana prosessissa. Mutta mitä me saamme on parempi sopimus, koska tätä kautta saamme vahvemman kapasiteetin, voidaan puhua 27 puolesta. No ei kaikissa tapauksissa, mutta joissakin tapauksissa 27 äänellä ja niin sillä on voimakkaampi vaikutus. Me pystymme todellakin näyttämään, että me olemme sitoutuneita edistämään prosessia ja se on hyvä tietyissä olosuhteissa, mutta ei se ole pois yksittäistä jäsenval- yksittäisiltä jäsenvaltioilta. Ehkä te ette, usko, te, te ette usko tähän, mutta me olemme eri mieltä. Rouva Jäätteenmäki, Afganistan, missiot aikataulut. Me haluamme taata sen, että meidän missiomme on, on onnistunut. Mielestämme näin on ollut. Meidän täytyy olla selkeitä tavoitteistamme, näin on. Ja se täytyy myös yhdistää siihen työhön, mitä tehdään muualla. Petrajasin kanssa tästä olen keskustellut. se, mitä tapahtuu tällä hetkellä paikan päällä, se toimii. Varmasti me voisimme vielä olla siinä enemmän mukana. Kyllä, varmasti tästä keskustellaan seuraavien viikkojen aikana. Kiitos. Presentante, ultimo round. Kiitoksia arvoisa korkea edustaja. Seuraava, äh, viimeinen puhe äh, ja kierros pää, äh, ja alkaa edustaja David Masrek maiden valtuuskunnan puheenjohtaja puolitoista minuuttia. Ashton, para eh, eh, Arvoisa rouva Ashton, minä kutsun teitä minun ulkoministerikseni ja olen erittäin kiitollinen niistä tiedoista, joita olette meille tuoneet, aina syvällisempiä tietoja ja tiettyä kritiikkiä, jonka minäkin ohjasin teitä kohtaan, niin ne pitäisi itse asiassa ohjata jäsenvaltioille. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä ja meitä siitä, että eilen assosiointisopimus solmittiin Jordanian kanssa ja lisäksi halusin kuulla jotain Tarekasisin kuolemantuomiosta kuulostan ehkä naivilta, jos sanon, että Tarek Asis Husseinin hallituksessa että hän oli vain täytäntöön paneva elin. Ehkä EU pitäisi ottaa tähän kantaa. Ja sitten Persianlahden alue mikä on tilanne, että nimitettäisiin viisi suurlähettilästä näihin viiteen maihin. Nyt meillä on ainoastaan suurlähettiläs Saudi-Arabiassa. Ja sitten ne, jotka eivät anna vastausta tai antavat vastauksen vain, äh, kuten herra Pantseeri, mutta maanantaina minä matkustan Libanoniin ja minä tarvitsisin vastauksen liittyen Libanonin erityistuomioistuimeen. Kiitoksia herra David. Edustaja Noisser, puolitoista minuuttia. Äh, hohe Vertreterin, auch ich möchte Sie als meine hier. Als Korkea edustaja, minäkin haluan puhuta, puhuttella teitä minun ulkoministerinäni, koska meidän täytyy olla itsevarmoja Euroopan parlamenttina. Haluaisin tässä vielä viitata Länsi-Saharan ja Marokon väliseen konfliktiin ja siksi, että se on ajankohtainen, vaan uskon, että vuosikymmenien ajan maailman yhteisö ei ole kiinnittänyt tähän konfliktiin huomiota ja se on ollut vain aktiivinen silloin, kun on ongelmia. Euroopan unioni antaa humanitaarista apua, mutta muuten YK vaaditaan toimia meidän täytyisi Euroopan yhteisönä kantaa suurempaa vastuuta. Konflikti on suoraan meidän rajoillamme ja ihmiset ovat epätoivoisia, he haluavat vihdoinkin työtä, he haluavat asuntoja, he haluavat osan raaka-aineista ja raaka-aineisiin kuuluvat myös kalakannat Länsi-Saharan rannikolla. Euroopan yhteisöltä vaaditaan enemmän kuin sanoa, että me annamme humanitaarista apua. Siksi kysymykseni kuuluu, miten te pyrkiä ratkaisemaan konfliktin tällä alueella. Kiitos. Grazie, onorevole. E, la parola all'onorevole Pe- Kiitoksia. Edustaja Peterle puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Lady Ashton komission varapuheenjohtaja ja korkeudustaja. Täällä minä olen. Opiskelin maantiedettä ja historiaa, mutta vaikutelmani on, että teillä on, olette keränneet enemmän tietoa näistä aiheista kuin minä. Mutta koko maailman karttaa me emme ole kattaneet. Meillä on nyt tämä kysymys Keski-Aasiasta. Meitä huolestuttaa yhä tilanne Kirgistanissa ja tietenkin Tajikistanin uudet jännitykset EUlla on Permorellassa tärkeä suuri erityisedustaja, mutta hänen poliittinen tahtonsa ei riitä asioiden ratkaisemiseksi. Ja ryhdyttekö te lisätoimiin Keski-Aasiassa näiden jännityksen vuoksi? Näettekö te mitään uusia kehityskulkuja? Ja minkälainen voisi olla Venäjän rooli tässä konfliktissa? kyseessähän on strateginen kumppanuus. Kiitoksia edustaja Peter ja edustaja Desarnes puolitoista minuuttia. Ashton, je vous écoute toujours avec... Paljon kiitoksia Rava Ashton. Minä olen täällä. Minä aina kuuntelen teitä ilolla. Mutta pakko sanoa, että... Mutta mitä Afganistan tulee, minä olen vähän varautunut. Tiedämme, että kaikkella on konflikteja ja kaiken ei voi kantaa kortensa ketään, mutta jotakin asiakokonaisuuksia on, joita Euroopan unionin pitäisi priorisoida. Lähi-Itä on yksi niitä, minusta Afganistanin pitää olla myös prioriteetti. Ja ihan suoraan sanoen, jos ajattelee yhdeksän vuotta Afganistanin sodan alkamisesta, niin voi sanoa, että ei mitenkään silmäänpistäviä tuloksia on. on. Afganistanin kanta, äh, afganistanilaisten mielipide, että armeija pahimmiltaan miehitysarmeija, turvallisuustilanne ei ole parempi, ja sivilien määrät, jotka kuolevat tässä konfliktissa, se on kasvava päivittäin. Me maksamme siellä jälleenrakennuksesta, me myös sinne eurooppalaisia sotilaita Naton puutteessa, mutta pohjimmiltaan, mutta ainoa, joka Afganistanin strategiasta päättää, on NATO. Heillähän on mandaatti siihen, mutta yhtä asiaa pyytäisin teiltä, että te ottaisitte ainakin aloitteen miettiä aitoa eurooppalaista Afganistan strategiaa. Totta kai siihen liittyy riskejä. Se liittyy siihen, että ei odoteta, että kaikki 27 jäsenvaltiot ovat kaikesta samaa mieltä. Tästä on jo jonkun verran keskusteltu, mutta tämä on asia, joska on vaiva väärti, että otetaan riskejä, että päästään tästä Afganistanin umpikujasta. Uh, äh, onorevole Kukan per Edustaja Kukan, puolitoista minuuttia valtuuskunnan puheenjohtaja. Baroness Ashton, good afternoon. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, Paroniter Ashton. Me olemme kaikki iloisia, kun teillä menee hyvin. Toivottavasti teillä menee hyvin. Länsi-Balkanilla on yksi kysymys, jota ei mainittu, nimittäin Bosnia-Herzegovina huomasin, että itse olitte aktiivisesti kiinnostuneita tästä maasta. Se on vaikea maa. Onko teillä uusia strategioita, se on ehkä liian voimakas sana, uusia ajatuksia siitä, mitä meidän tulisi tehdä tämän maan auttamiseksi? Me haluamme nimittäin auttaa teitä viemään näitä uusia ajatuksia tai taktiikoita eteenpäin. Toinen kysymys Iranesti hiukan toisella tavalla muotoiltuna te mainitsitte kaksiraiteisen lähestymistavan Irania kohtaan. Tätä varten EU tarvitsee sekä keppiä että porkkanaa. Meillä on varmastikin ihan riittävästi porkkanoita, mutta onko teidän mielestänne meillä riittävästi keppejä ja osaammeko käyttää niitä mahdollisimman tehokkaalla tavalla? Kiitoksia edustaja Tukan, edustaja Mirski, puolitoista minuuttia. Paldies priekšsēdētāja kungs. Ļoti īsi. Godātais kundze, Es gribu pajautāt. Kiitos, puhun hyvin lyhyesti. Rova Ashton, mitkä periaatteet ohjaavat teitä, kun te nimitätte ulkosuhdehallinnon suurlähettiläitä? Koska Latvia ja Viro, ne eivät ole mielestäni tarpeeksi esillä. Tämä ei ole mielestäni hyvä käytäntö ja kuinka te tulette korjaamaan tämän virheen? Honorevole Brandner, un minuutti. Edustaja Brandner, puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitos. Ensiksi tervetuloa, Rava Ashton. Haluaisin tarttua asiaan, joka otettiin aikaisemmin esille. Olen iloinen että olet äh, sitoutunut rauhanrakentamiseen ja konfliktien ratkaisemiseen, mutta jos faktoja ajattelee, tällä 120 uutta työpaikkaa, mutta toivottavasti konfliktin ratkaisu tulee näistä synergiasta esille. Me haluaisimme korkean tason välittämistä. Minun ideani on, että me valtavirtaistamme rauhanrakentamisen, kunnes on katutasolla. Tarvitaan ihmisiä jolla on tietoa siitä, miten se tehdään. Toisekseen tämä liittyy Somaliaan. Siellä on ollut ongelma, että ei olla missio, joka kouluttaa sotilaita. Ja me tiedämme, että samaan aikaan yksityiset turvallisuusfirmat kouluttavat oppositiota tai muita joukkoja Somaliassa. Kummallinen tilanne. Saksassa saksalaiset yksityiset turvallisuusfirmat kouluttavat oppositiota ja Saksan valtio kouluttaa hallituksen sotilaita. Olisi aika alkaa lainsäätäminen yksityisten turvallisuusfirmojen alueella. Me olemme nähneet, mitä ne toimivat Irakissa, Afganistanissa. Ja on tilanteita, joissa meillä on EU-missioita ja yksityisfirmat toimivat vastakkaiseen suuntaan. Vetoan teihin, että ottaisitte tämän aloitteen ottaa sitä esille, keskustelisitte siitä, nyt aika on koittanut. Onorevole De Kaiser, un minuutti e mezzo. Kiitoksia edustaja De Kaiser, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur. Kiitos. Halusin palata Mario Davidin kysymykseen, kun liittyy Tarik Azizin. Eh, onkohan nyt tullut aika kääntää sivua? enkä ole varma, josko Tarek Azizin kuoleman tuomio hirttämällä kahden muuden ihmisen kuoleman tuomio kääntäisi ota sivua. Ehkäpä muistetaan teille hänen rooliaan. Ei minä halua toimia tuomarina, mutta monelle meistä hänen roolinsa on ollut, kun me olemme menneet juuri ennen Irakin sotaa paikan päälle. Sota ehkäistäksemme olisimme sanoneet se kysymyksessä yli 70-vuotias mies, jolla on ollut kaksi sydäninfarktia – ja, ja jos Euroopan unioni jättää hänet kuol- ja auttaa, niin sen pitäisi auttaa humanitaarisesti. Minä en voi hyväksyä tuomiota. Pyydän teitä tekemään humanitaarisen intervention. Ja tiedän myös poliittisesti, mikä ei ole minun... Kyseessä on kristitty. Kyseessä on sunnien, shiojen, kristittyjen sota. Ja haluamme välttää tämän uuden draaman. Sana Hosseinin hirttämistä koskevat kuvat. Hän oli inhottava diktaattori, mutta ne eivät mitenkään rauhoittaneet Irakia. Emmekä me voi sallia sitä, että seuraava samanlainen kuoleman tuomio täytäntöön pannaan. Alei. Hyvä. Teillä on nyt puheenvuoro, korkea edustaja. Teillä on aikaa kello viiteen asti. You uh, very much, uh, again. Kiitoksia oikein paljon hyvä puheenjohtaja. David, kiitoksia kommenteistanne Jordaniasta. Meillä oli hyvä kokous ulkoministerin kanssa, ministerin kanssa. Me teemme läheistä yhteistyötä rauhanprosessin puitteissa. Entinen Irakin ulkoministeri siis vastustamme kuolemantuomiota, olen vastustanut sitä koko elämäni, olen, äh, ajattelen sitä hyvin voimakkaasti äh, ja aiomme sanoa Irakin hallitukselle hyvin selkeästi, äh, ilmeisesti tämä ei ole vielä viety päätökseen, seuraamme tilannetta hyvin tarkkaan, olemme täysin samaa mieltä kanssanne. Suurlähettiläät, meidän täytyy saada palvelu yksikkö täysin toimimaan, mutta kunhan se menee operitanialliseen vaiheeseen, niin silloin keskityn äh, näihin äh, valtuuskuntiin paikan päällä äh, suurlähetystöihin. Ja se, mitä sanoitte Lebanonista, saitte tiedotteen siitä. Herra Neuer, Länsi-Sahara jälleen kerran. Minulle on erittäin mielenkiintoista se, että kaksi jäsentä ovat nostaneet tämän esiin. Ja siksi tämä, nämä tapaamiset ovat erittäin tärkeitä minulle, koska minullakin on mahdollisuus nähdä, mikä teitä painaa ja mitkä maailman kolkat ovat teille tärkeitä. Olemme kuulleet huolenaiheita eri ympäri maailmaa laajemmilti kuin mitä ajattelin. Tuolla alueella tullaan vierailemaan tässä kuussa ja siellä ei tehdään epävirallisia kokouksia, olemme yhteyksissä siihen. Aion viedä tämän viestin eteenpäin. Edustaja Peterle, koko kartta. En tiedä, katoimmeko koko maailman kartan, mutta olemme kuitenkin tällä tiellä. Kiitoksia kommenteista Piermoellista. Olen samaa mieltä kanssanne. Hän on hyvin vaikuttava erityislähettiläs. Hän kertoo meille, minulle päivittäin Kirgistanista ja tapasin YK yleiskokouksen puhemiehen kanssa ja me keskustelimme asioista, jotka ovat huolenaiheitamme yritämme tarjota tukeamme, jos vain voimme. Tämä on erittäin mielenkiintoinen maailmankolkka. Siellä on myös Kazakstan ja Kazakstanin keskustelut. Nyt meidän on tarkasteltava hyvin tarkkaan tilannetta, jotta voimme katsoa, miten voisimme toimia tehokkaammin tuolla alueella. Mutta olen tietoinen siitä, mitä Pierre siellä tekee ja tuen hänen työtään siellä kovasti. Sales, Afganistan, riskit ja riskien otto Minusta tuntuu, että meidän täytyy ottaa tällaisia hyvin harkittuja riskejä, eikä tässä ole kyse siitä, että minä vastustan 27 jäsenvaltion toiveita, vaan että tarjoan jäsenvaltioille suunnitelma, joka mielestäni on hyvä. Tiedän, että olette tavanneet erityislähettilään. Siellä hän tekee erittäin hyvää työtä. Hänellä on hyvä maine. Olen kuullut sen äh, afganistanilaisista ähm, siellä tehdään yhteistyötä naisten kanssa Afganistanissa. He tuovat johtajuutta tuohon maahan ja meidän täytyy viedä tätä maata eteenpäin. Lasten koulutus, julkinen terveydenhuolto, instituutioiden äh, rakentaminen, oikeusvaltioperiaatteen äh, eteenpäin vieminen. Kaikki nämä kysymykset ovat erittäin tärkeitä Afganistanissa. Meidän täytyy olla siellä paikan päällä. Riski on se, että meidän täytyy olla siellä pitkään, jotta eh, tämä kehitys todella vahvistuu ja ihmiset pääsevät eteenpäin elämässään. Tämä on tärkeä osa meidän tulevaisuuden Afganistanin strategiaamme. Herra Kukan Bosnia on erittäin tärkeä, kuten sanoitte. Minä keskustelin tästä Äh, Hillary Clintonin kanssa, joka oli tällä alueella äh, noin kymmenen päivää sitten ennen kuin hän tuli Brysseliin. Ja olemme kummatkin samaa mieltä siitä, että nyt on aika viedä eteenpäin Bosnian strategiaa, tukea äh, sen liikkumista kohti Euroopan unionin 39 prosenttia prosenttia työttömyyttä siellä. Kokonainen nuorten sukupolvi tarvitsee työtä ja tulevaisuutta. Tähän hallituksen on keskittyttävä, yritettävä luoda laaja strategia. Me olemme tässä mukana. Meillä on ajatuksia, joita minun on hiukan tarkemmin vielä tarkasteltava ennen kuin ne julkisesti ilmoitan, mutta olet aivan oikeassa siinä, että meidän täytyy olla selkeitä sen suhteen, miten menemme eteenpäin. Sitten Iran, onko meillä riittävästi keppejä, kun on riittävästi porkkanoita. Minä olen vakuuttunut siitä, että sanktioiden vaikutus on todellinen ja todella toivon, että Iran tulisi keskustelupöytään. Herra Meski, suurlähettiläät, minä nimitän älykkäimmät ja parhaimmat. Olen kertonut kantani hyvin selkeästi maantieteellisestä jakautumasta, mutta teidän täytyy muistaa, että olen vasta ensimmäisen kierroksen suurlähettiläitä nimittänyt perustuen prosessiin, joka ö, olen perinnyt. Minä en tiennyt, mitä jäsenvaltiot tekevät, ja nyt tiedän, mitä jäsenvaltiot tekevät, ja nyt tiedän, kuinka meidän tulee keskustella niiden kanssa, katsoa, miten varmistamme maantieteellisen jakauman. Sitä me teemme seuratkaa tätä, mutta minä en voi tehdä sitä kerralla. Tarvitsen aikaa voidakseni näyttää, kuinka laaja Euroopan unioni on ja myöskin ottaa huomioon sukupuolten tasa sen edustuksen. Teidän täytyy olla hiukan kärsivällisempiä. Mutta olette aivan oikeassa sanoessanne tämän ja sanoessani sen useasti ja minä kannatan sitä ja sanon sen uudelleen, että me teemme konfliktin ehkäisyä, rauhan rakentamista. Tämä on se asia, jota Euroopan unionin pitäisi edistää. Miten me estämme konflikteja, miten autamme jälleenrakentamisessa, miten tarjoamme rauhanvälitystä. Serbia ja Kosovo on alue, jossa yritämme todellakin toimia. Me tarvitsemme oikeat ihmiset sitä varten. Tämä on ainoa syy, miksi menen yksittäisiin paloihin enkä koko palveluyksikön. Minä en tiedä yksityisistä turvallisuusyrityksistä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Kiitoksia, että otitte nämä asiat esille. Edustaja De Kaiser, olen varmaankin vastannut kysymykseen siitä, mitä Irakissa tapahtuu ja kuolemantuomiosta. Kiitoksia, korkea edustaja ei vain sisällöstä, vaan myöskin tavasta. Olitte hyvin tarkkasanainen ja myöskin mm, kohtelias meille toitte varmasti mielenkiintoisia uutisia, ajatuksen aihetta, tästä varmasti oli hyötyä ja toivottavasti kollegojen ajatuksista oli hyötyä teidän hyvin hankalassa työssänne. Toivottavasti tulette tänne pian taas tapaamaan meitä, kun on uusia mielenkiintoisia tapahtumia, joita voidaan kommentoida ja mielenkiintoisia ajatuksia. Kiitoksia vielä kerran ja toivottavasti näemme pian ja kokous jatkuu viiden minuutin kuluttua.

Please, colleague, we have a uh, start because uh, we have not so much time, please. Uh, Kollegat, meidän on aloitettava, koska meillä ei ole niin paljon aikaa. Jospa pysyisitte paikoillanne tai menisitte istuutu, istumaan. Abbiamo al punto eh, al, mm, previsto all'ordine del giorno l'audizione. Meillä on esityslistallamme julkinen kuuleminen. Äh, korruption torjunnasta Länsi-Balkanilla. Tämä äh, lähtee siitä, että kysymme itseltä, mitä Euroopan unioni voi tehdä äh, torjuakseen korruptiota lähinaapurimaissaan. Ja äh, tässä yhteydessä usein olimme huolestuneita siitä, miten voisimme tarjota integraationäkymät, joissa kuitenkin huomioidaan nämä kysymykset koska tämä korruption torjunta on mm, oikeusperus oikeusvaltion mm, perustassa. Ja mm, tämä on myös perusvaatimus Euroopan unionin liittymisen ja korruption torjunta on tässä siis erittäin tärkeä kysymys. Monia ponnisteluja on jo tehty korruption torjumiseksi. Jotkut jollakin mailla on enemmän ongelmia kuin toisilla tässä asiassa, erityisesti kun on kyse järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Ja otin, olemme myös huomanneet, että myönteiset tulokset, menestystarinat korruption torjunnassa ovat syntyneet silloin, kun yhteistyö on ollut ikään kuin monialaista, mukaan ollut hallituksen edustajia, liikemaailman ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka ovat tehneet yhteistyötä, määritelleet standardeja ja menettelytapoja ja tukeneet toisiaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Korruption torjuntaa ei harjoiteta kertarysäyksellä, Tarvitaan jatkuvaa toimintaa ja motivaatiota, jotta voidaan saada aikaan ne tulokset, joita halutaan. Tänä päivänä me haluamme osallistua tähän prosessiin tällaisen keskustelufoorumin kautta. Olemme kutsuneet tätä varten tänne tunnettuja asiantuntijoita, jotka tuntevat hyvin tämän alueen mielipiteen vaihtoa varten, jotta voisimme keskustella korruption torjunnasta näissä eri, näillä eri alueilla. jotta tunnistaisimme ilmiön eri alueilla ja tietäisimme, miten sitä torjutaan. Ja tämä korruptio on esteenä Euroopan unionin lähestymiselle. Paikalla on professori Taseva Zero Corruption Makedoniasta. Sen jälkeen puhuu Rova Kalovic Mans Montenegrosta. Hän kertoo siitä, miten korruptiota voidaan torjua Montenegrossa. Ja kolmanneksi herra Dervishi kertoo tilanteesta Albaniassa. Sen jälkeen me menisin, menen eteenpäin tässä järjestyksessä ja pyytäisin, että jokainen puhuu maksimissaan 10 minuuttia. Kiitoksia. Olkaa hyvä, professori Taseva. Thank you, Mr. Albertini. Kiitoksia, herra Albertini. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että minut on kutsuttu puhumaan tälle kunnianarvoisalle foorumille. Ja toivon, että minun ja kollegoiden esitykset auttavat teitä lisäävät tietoanne korruptio-ongelmasta Länsi-Balkanilla. Aloitan heti. Ajattelen, että minä en voi käyttää PowerPoint-esitystä, mutta että näyttää ne tässä ruudullakin. Näette ne paremmin. Ja empiiristä dataa. Viittaan ensiksi tähän havaintuun korruptioon ja siihen liittyvään indeksiin. Länsi-Balkanin maat olivat täällä. Makedonia ja Kroatia olivat jaetulla 62. paikalla, Montenegro 69, Serbia 78, Albania 87, Bosnia-Herzegovina 91, ja, ja Kosovo, joka oli ensi kertaa tässä Corruption Perception Indexissä, oli 110. Kaikilla länsi Balkanin mailla on tapahtunut parannemista tässä rankinglistassa, mutta paraneminen ei ole pisteitä laskettuna niin merkittävää, koska tämä on havaittu havaittava korruptio, havaittu korruptio, mielletty korruptio, niin olennaista ei ole se monesko tässä listalla on, vaan kuinka monta pistettä saa. Tämä Kroatia nousi 62, ei ole kovinkaan merkittävää aikaisemmalta sieltä 70 tasolta puolta, koska muutos oli vain 0,3 pistettä. Ja tässä, jos ajatellaan verrataan tässä EU-jäsenmaihin ja Turkkiin, joka on myös maa. Näemme, että jotkut EU-jäsenmaat ovat myöskin aika huonosti sijoittuneet aika alhaalla tässä indeksissä. Muutos arvossa 2007-2010 Länsi-Balkanilla. Näette muutoksia tuloksissa. Paranemista tapahtuu eri vertaan eri vuosina. 2007 on tumman sininen. 2010 on kirkas sininen. Kaikki maat ovat hieman edistyneet ne ovat siirtyneet ylemmäs ranking joka osoittaa, että Transparency Internationalin lukujen mukaan parannamista on tapahtunut näissä maissa. Transparency International käyttää myös toista työkalua, on tämä globaali korruptiobarometri, lahjontabarometri. Toisin kuin tämä miellettyyn korruptioon perustuva indeksi, tämä edellinen indeksi, tämä lahjontabarometri perustuu havaittuihin tapahtumiin, perustuu korruption uhreirien tilastointiin haastattelulta henkilöltä kysytään, onko heiltä pyydetty lahjosta, tietävätkö he jonkun perheenjäsenen, joka on kohdannut lahjusongelman. Näemme, miten että tämä eroaa mielletyn korruption indeksistä. Tässä pyydetään puhumaan omista kokemuksista. Eli ensimmäinen kertoo sitä, miten kansalaiset luottavat. Ja kysymys on sitten tehokkuudesta taistelussa. Luottamus on suurin Makedoniassa. Makedonialaisten mielestä hallitus toimii hyvin korruptio vastaisessa taistelussa. Ja heikot arvot ovat Bosnia ja Herzegovinalla. Ja myös Serbia on hyvin alhaalla. Jos tarkastelemme sitten poliittisia puolueita, business, yksityistä sektoria, julkisia viranomaisia ja oikeuslaitosta, ja sitten on kysytty, miten korruptio vaikuttaa teidän maassa. Että me näemme, että, että tässä on kutakuinkin selkeä kuvio. Ja mitä puolueisiin tulee, bosnia herzegovinalaiset ovat sitä mieltä, että enemmistö on sitä mieltä, että poliittiset puolueet ovat korruptoituneita samoin Serbiassa, Makedonissa, Kroatiassa, Kosovossa – ja alhaisiin pistemäärä Turkissa. Sama, lähes sama bisnes yksillä sektorilla. Kroatiassa ollaan sitä mieltä, että bisnes yksityinen sektori on korruptoitunut. Serbia, Makedonia, Kosovo. Viranomaiset. Bosnia, Kroatia. Siellä ei luoteta Makedoniassa, Serbiassa. sama kuvia oikeuslaitoksessa. Eli tämä on sitä, että oikeuslaitoksessa sen suhteen uskotaan tai on kokemuksia oikeuslaitoksen lahjonnan suhteen. Ja Turkissa tätä ongelmaa pidetään pienempänä. Tämä on kiinnostavaa. Ollaanko valmiita maksamaan enemmän, jos tehdään bisnestä korruptiovapaa yrityksen kanssa? Kosovossa on, prosenttiluku on suurin ja alhaisin Turkissa ja Bosnia-Herzegovinassa. Ja globaalin korruptiobarometrin tulos on tällainen, näette sen tässä, näitäkin muita tutkimuksia on tehty myös rikoksen ja rikollisuuteen ja organisoituun rikokseen. Yksi on 2008 hyväksytty unodc tutkimus. Sen mukaan perinteisen rikollisuuden, rikollisuus, perinteinen rikollisuusaste on alhainen. Organisoidun rikollisuuden aste näyttää vähentyvän, mutta on yksi rikollisuuden laji, joka on erityisen ongelmallinen, ja se on korruptio- ja talousrikokset, näin UNODC mukaan. Näitä on erityisen vaikea mitata. Mutta myöskin rikosten uhrien tutkimusten mukaan tässä näitä uhreja on paljon. Ja äskettäiset surveitutkimukset osoittavat, että ihmiset yhä maksavat, raportoivat maksamansa lahjuksia. Eli tämä on hyvin jatkuva ongelma. Mitä maat sitten tekevät asialle? Paljon on tehty. Lähinnä kansainvälisen yhteistyön vuoksi Euroopan neuvoston jäsenyyden myötä – Grekon jäsenyyden kautta. tuota, osa monin kansainvälisiin toimiin. Ja nyt assosiaatio- ja integraatioprosessin myötä on paljon ponnisteluita lähentää lainsäädäntöä korruption vastaisessa politiikassa, mutta tulette näkemään, että esimerkiksi 2007 edistymiskertomuksissa myös 2009 Bryssel kritisoi, että, että korruption ongelmat ovat laajalle levinneitä ja oikeuslaitoksen ongelmat ovat laajalle levinneitä. Lähes jokainen maa on ratifioinut UNCAKin eli YK on korruption vastaiseen yleissopimukseen. Täällä on uusia lakeja sellaisia, joita ei välttämättä näe Euroopan jäsenvaltioissa, mutta niitä on hyväksytty Länsi-Balkanilla. On kehitetty korruption vastaisia strategioita. Ja ne ovat myös arvioimassa ja laatimassa relevant korruptimpaa tai tavoite- ja toimintapohjaisempaa korruptiostrategiaa. Ja tällaiset strategiat on kaikissa näissä Balkanin maissa. On myös lähinnä vastaisia elimiä kaikissa näissä maissa olemassa. Tällaisia korruptiovastaisia virastoja on Serbiassa, Makedoniassa, Kosovassa – ovat itsenäisen lain pohjalta olemassa, ne ovat itsenäisiä elimiä Montenegrossa. Tämä on hallituksen asetuksella perustama. Mutta on ajateltu uudistaa sitä. Ja Kroatiassa on tällainen virasto usko, joka on osa yleisen syyttäjävirastoa. Nämä virastot ovat olemassa. Mutta ongelma on, että niillä on liian vähän resursseja. Tuki on huonoa. Ja niillä ei ole yhteistyötä muiden instituutioiden kanssa. Eikä edes parlamenttien kanssa. Ja ison ongelma, joka EUn edistymisraportit osoittavat, on täytäntöönpanon puute. kansalaisyhteiskunnasta puuttuu voimaa ja resursseja, onneksi niin tehokkaasti kuin pitäisi korruptiovastaisessa toiminnassa. Täytyy löytää keinoja helpottaa korruptiovastaista toimintaa ja lisätä oikeusjärjestelmän piirteitä. Mahdollisia keinoja voisi olla unkakin ja eli YK on korruption ja EU-assa sen liittymisprosessin yhdistäminen voisi olla yksi keino. Molto interessante il suo intervento e anche abbastanza... Kiitoksia, hyvä professori. Hyvin mielenkiintoinen tämä teidän esityksenne ja piditte myös aika hyvin kiinni puheajasta. Seuraavaksi Rova Kalovic, pyytäisin teitä pitämään kiinni 10 minuutin puheajasta. My name is Vanja Kiitoksia oikein paljon. Nimeni on Vanja Kalovic ja tulen Montenegrosta. Kansalaiseni sanovat ei tutkimusten mukaisesti, että he luottavat minuun enemmän kuin kehenkään poliitikkoon maassani. Voin sanoa teille, että Montenegro on hyvin samantyyppinen, mutta toisaalta hyvin erilainen kuin muut Länsi-Balkanin maat. Montenegro on ainoa Länsi-Balkanin maista, joka kommunismin eh, jälkeen ei koskaan muuttanut hallitusta. Meillä on sama hallitusrakenne, vaan ollut eh, vallassa jo viimeisen 20 eh, vuoden ajan. Vaikka kyseessä olisikin maailman paras hallitus ja meillä olisi kaikkein rehellisimmät poliitikot ja meillä olisi paras kansalaisyhteiskunta, joka valvoisi niitä, mm, näistä poliitikoista tulisi kuitenkin hiukan korruptoituneita 20 vuoden aikana, ottaen huomioon, että meillä on ollut sotaa ja näiden vuosien aikana on tehty asioita, joita pidetään suurimmassa osassa maissa järjestäytynä rikollisuutena, ihmiskauppaa, asekauppaa, tupakan laitonta kauppaa. Mutta koska hallitus ei koskaan muuttunut, Meillä ei koskaan ollut mahdollisuutta katkoa näitä linkkejä, joita on ollut täytäntöönpanovallan ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä, uudistaa poliisihallintoa, joka on mahdollistanut tämän salakaupan. Ei ole muuta hallintoa maailmassa, joka, on todella, joka todella olisi halunnut poistaa näitä salakuljetuskanavia, joita ne on, ovat, joka se on itse rakentanut. YK on mukaisesti meillä siis vieläkin on näitä salakaupan kanavia ja eh, YK on raportin mukaisesti Montenegro on vieläkin huumeiden tärkeä välityskeskus Balkanin maissa. Montenegro on myös erikoinen erästä toista syystä ja sen mainitsi kollegani Slagiana sen jälkeen, kun meillä oli mahdollisuus vastata komission kysymykseen eh, korruption tunnistamisindeksimme kasvoi, mutta tämän taustalla ei ole konkreettisia tuloksia. Montenegron korruptioindeksi paheni tänä vuonna. Se on ainoa maa tällä, tällä alueella. Ja lisäksi rikotaan hyvin paljon tiedotusvälineiden vapautta. Ja vain tänä vuonna laskimme 24 paikkaa alaspäin tällä saralla. Montenegro on ehkä ainoa EUn integraatioprosessissa olevista maista, joka pitää mm, yhteisön säädöstön siirtymisen salassa omaltakin parlamentiltaan. Ja se piti myöskin Euroopan komission kyselykaavakkeet itsellään, mutta me saimme sitten tietää, miksi näitä pidettiin salassa. unohdettiin mainita erilaisia tapauksia, joilla peloteltiin tiedotusvälineitä hyvin tyhmällä tavalla vastattiin joihinkin ö, kysymyslomakkeen kysymyksiin, kun komissio kysyy, kuinka paljon ö, määrärahoja saatte yksityistämisestä ja miten käytätte niitä. Ö, sitten siinä vastattiin, että ö, kuinka paljon määrärahoja saatiin eri yrityksiltä, mutta ei sanota, miten niitä käytettiin. Ja sitten komissio kysyi sitä uudelleen ja sitten vastattiin jälleen, että me saamme näin paljon rahaa tältä yritykseltä, noin paljon toiselta yritykseltä. Ja sitten komissio kysyi kolmannen kerran, että miten käytitte määrärahat ja sitten sitten hallitus vastasi, että no, mehän vastasimme siihen kysymykseen. Joten tästä johtuen hallitus ei halunnut enemmän ihmisiä mukaan tähän EU-liittymisprosessiin, koska eh, se yrittää välttää tämän tyyppisiä kysymyksiä ja pääsee kuin koira veräjästä ottaa, sen takia, että Montenegro ei ole niin ongelmallinen kuin Serbia, Kosovo, vain sen takia, että Montenegro on nyt päättänyt vaihtaa hallitustaan. Ja siksi ää, Yhdysvaltain ja EUn ajat, ajattelutapa on, että oi, meillä on siellä vakaa hallitus. Kyllä, se on vakaa, mutta se ei välttämättä ole hyvä hallitus. Joten yleinen käytänne Montenegrossa on väärinkäyttää EU-laajentumisprosessia. Usein sitten sanotaan, että voi EUn takia meidän on tehtävä näin, joten muutamme lainsäädäntöä, annamme etuisuuksia tietyille investoinnille ja sanomme, että näin on tehtävä, jotta olisimme yhteisön säädöstön mukaisia puoli vuotta tai vuosi sen jälkeen saamme edistysraportin komissiolta, ja siinä sanotaan, että tämä ja tämä kohta lainsäädännössä ei ole yhteisön säädöstön mukainen. Toinen asia, mikä on erittäin erikoinen Montenegrolle, ja teidän joukossanne on varmasti paljon poliitikkoja, jos tapaatte Montenegron poliitikkoja, erityisesti hallituksen jäseniä, niin teidän täytyy olla tietoisia siitä, että he elävät köyhyyden rajamailla, mitä tulee heidän julkisiin ilmoituksiin omista varoistaan. He ovat varmasti maailman köyhimpiä poliitikkoja. Heidän elintapansa on täysin erilainen kuin mitä heidän viralliset ilmoituksensa antavat osoittaa, mutta Montenegro on yksi maista, jossa on suurin ero köyhien ja rikkaiden välillä, siis rikkaimman kymmeneksen ja köyhimmän äh, kymmenen prosentin välillä. Ja tämä johtui siitä, että yksityistäminen ei tuonut lisää investointeja, uusia yrityksiä, se ei modernisoinut kilpailua, vaan se äh, toi äh, klassista omaisuuden riipimistä ja tämän takia meillä on yhä enemmän lakkoja, joka vaarantaa ihmisten Mm, hyvinvoinnin. Ihmiset haluavat, että noudatetaan työlainsäädäntöä, jotka on jo sopeutettu minun maassani. Valitettavasti, koska hallitus sulkee silmänsä näiltä protesteilta, meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka vaarantavat elämänsä ähm, nälkälakoilla, jotka protestoivat viikkoja maan alla kaivoksissa ja niin poispäin. Kuitenkin suurin osa investoinnista, jotka tulevat maahan, tulevat yhdestä tietystä maasta ja tuovat tämän maan perinteet mukanaan, nimittäin Venäjä. Ja siksi Montenegro on ikään kuin Moskova rannikolla ja viime viikolla ulkoministerimme sai palkinnon Venäjän ulkoministeriltä kansainvälisen yhteistyön takia. Ja meidän ulkoministeri teki erittäin hyvää työtä siellä, koska Venäjä on investoinut esimerkiksi rakennukseen, erityisesti laittomaan rakentamiseen rannikolle ja tällä tavoin vaarennettu matkailua ja ympäristöä joka omassa perustuslaissaan kuitenkin tässä maassa, meidän maassamme sanotaan, että olemme ympäristöystävällinen maa. Kuitenkin unohdetaan tällaiset varoitukset, että rakennusteollisuudessa on rahanpesua. Meillä ei ole yhtään prosessia oikeudessa, jossa käsiteltäisiin rahanpesua, ei yhtään joko Montenegrossa ajatellaan, että me olemme maailman puhtain maa, tai sitten instituutioissa me on jotain todellakin ähm, vialla. Ja myöskin, jotta tyydyttäisimme teidän ja Washingtonin mm, pyynnöt, niin hallitus äh, viilaa tilastoja ja siksi esimerkiksi sanotaan, että ei ole korkean tason korruptiota. Meillä ei ole yhtään korkean tason äh, edustajaa, jotka joutuvat vankilaan korkeintaan. Esimerkiksi ähm, joku liikennepoliisi joutuu äh, vankilaan, koska hän on äh, muutaman sadan euron edestä äh, salakuljettanut maahan tuotteita. Nämä ihmiset joutuvat vankilaan, jotta tyydytettäisiin esimerkiksi komission tilaston nälkä. muualla alueella tehdään osa meidän työstämme. Esimerkiksi Kroatiassa tehdään meidän työmme, koska siellä viedään tuomioistuimen eteen henkilöt, jotka murhasivat Bukovicin ja samoin toise, Kroatiassa viedään huumeiden salakuljettajia tuomioistuimeen. Makedoniassa tehdään osa meidän työstämme, koska siellä montenegrolaiset, jotka antoivat erälle makedonialaiselle naiselle yli 400 kiloa kokaiinia, on viety tuomioistuimeen. Meidän maassamme on vähiten rikollisjärjestöjä tällä hetkellä. Ja vaikka todistettaisiinkin, että hallituksen hallinnossa on henkilöitä, jotka ovat läheisessä yhteistyössä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, niin siltikään ei ole tehty mitään. Internetissä näytettiin video, jossa oli erään tunnetun liikemiehen hat. ja tuossa videossa näkyi, että rikolliset alueelta Bosnian, Herzegovinan ja Montenegron rikolliset juhlivat keskenään, mutta siellä myös on tärkeitä liikemiehiä ja, ja myöskin turvallisuuspalvelun eräs henkilö, joka juhli näiden rikollisten kanssa. Ja jos me kysymme eh, hallitukselta, että eikä aio tutkia, miksi tuo turvallisuuspalvelun henkilö ei eh, mitä, mitä hän siellä teki, niin silloin eh, hallitus sanoi meille, että teidän täytyy selvittää, että minkä takia tuo video ylipäätänsä julkaistiin internetissä. Ja tällä tavoin torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, torjutaan niitä, jotka esittävät kysymyksiä järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja lopuksi minun on sanottava, että minä olen sitä mieltä, että Montenegrolle meillä ei ole mikään yksinkertainen ongelma. Meillä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Meillä on ongelma pienten ryhmien kanssa, jotka kaappaavat julkiset instituutiot, jotta ne toimisivat heidän omien henkilökohtaisten etujensa mukaisesti. Mutta jos Montenegro ei edisty eh, Euroopan integraatioprosessissa, jos te sanotte meille, te olette todella korruptineita, te olette Balkanin maiden Kolumbia, eh, me emme halua teitä EU-hun, niin silloin ainoastaan eh, huonot tyypit voittavat, koska ainoastaan he tulevat hyötymään tästä. Euroopan integraatio on meidän aina toivomme. Parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi tohtori Dervishi Albanin tilanteesta. Pyytäisin, että pidättekin kiinni 10 minuutin puheenjohtajasta. Uh, you... Sorry, I was going to speak in Albanian, but... Uh... Niin, meinasin puhua Albania. Niin, kymmenen minuuttia. Dervishi on nimeni. Olen ollut viimeiset 20 vuotta journalisti. Mutta kun vaimoni kertoi pojalleni, niin että sinun täytyy opiskella, muuten päädyt samanlaiseen asemaan kuin isäsi, niin sitten vaihdoin ammattia. Miten oikeusvaltio periaatteeseen tulee korruption vastaisen taistelun niin kun puhumme vuodesta 2001, niin me saamme vuosittain edistymisraportin. Ja vuodesta toiseen tulos on aika sama. Korruptio on vakava ongelma Albaniassa ja toisessa sanotaan, että strategiat eivät ole ongelma, vaan niitä ei pystytä toteuttamaan. Korruptio on suhteellisen äh, äh, korkea, kun tässä myös syytellään toisiaan tiedotusvälineissä ja parlamentissa. Tässä syntyy ikään kuin tilanne, jossa ei ainoastaan äh, oikeustahoilla se, joka joutuu maksamaan tässä hinnan. Tässä otetaan huomioon totta kai myös kansainvälinen yhtei- yhteisö. Yksi havainto EUn edistymisraporteissa on, että ilmeisesti on tapahtunut edistymistä, mutta tarvitaan paljon enemmän edistymistä. Jos katsotaan tutkimuksia, niin integraatioprosessista ollaan hyvin huolissaan viimeisen tutkimuksen mukaan keväällä 2010 Albaniassa uskotaan enemmän kansainvälisiin järjestöihin. NATO on kärjessä. Sitten presidentti, armeija, yksityiset järjestöt, kansalaisjärjestöt, oikeuslaitos ja sitten viimeisenä poliittiset puolueet. Jos me pohdimme tätä hetki, niin tässä on varmasti suhde korruption ja luottamuksen välillä insti. 89 prosenttia albanilaisista äänestäisivät kyllä, mitä EU:hun liittymiseen tulee. Mutta erotukset ovat korkeat, mutta ainoastaan mitä visa- viisumikysymyksiin taloon. 85 prosenttia uskoo, että saadaan aikaiseksi enemmän poliittista vakautta ja 61 prosenttia odottaa, että saadaan enemmän kilpailua kansainvälisille yrityksille ja 77 prosenttia odottaa vähemmän korruptiota. Eli yleisesti sanoen e, ihmiset ajattelevat, että EU-integraatio tuo enemmän sääntöjä. Tämä on ollut erittäin yleinen aihe, mutta ei tärkein aihe Albaniassa. Tätä korruptiovastainen taistelu on listalla oikeastaan viimeisenä. Jos tässä tarkastellaan viimeisiä kymmeniä vuosia ja korruption vastaisessa taistelussa, niin Tämä havaitaan myös vuosina 2000-2005, mitä tulee toimielinten uudistuksiin ja korruptiovastaiseen taisteluun. Euroopan unionilla Eurooppa-neuvostolla on ollut myös yhteinen hanke – mitä menestyksen tulee, niin uusimmat uudistukset on julkisissa hankinnoissa on tapahtunut suuria muutoksia. On myös perustettu korruptionvastainen tutkimusyksikkö mutta kuitenkaan ei ole poliittista tahtoa. Sen puute on selkeästi havaittavissa. Kun me analysoimme poliittista korruptiota, niin siinä on useita tekijöitä. Ensinnäkin ei ole löydetty ratkaisuja korruptiotapauksiin. Oikeuslaitos ei ole joko aloittanut prosessia tai se ei ole sitten saattanut näitä prosesseja päätökseen. Usein näitä tehdään ennen vaaleja vaalitarkoituksiin. Usein näistä muodostuvan poliittisia valheita. Puolueet toimivat ilman avoimuutta, mitä taloudellisiin kysymykseen tulee. ja virkamiesten nimittäminen on myös yksi vakava ongelma. Avoimuuden puute on havaittavissa juuri puoluekysymyksissä kysymyksissä ja nimittämiskysymyksissä. Mitä oikeuslaitokseen tulee, se kärsii useista ongelmista. Tällä hetkellä meillä on erilainen järjestelmä, mutta päätöksentekijät tulevat vanhasta järjestelmästä. Almane on yksi maista, jossa oikeusministerillä on monopoliasema. Mitä se, miten no, oikeuslaitos toimii, niin sillä on oikeastaan vain symboliarvoa. Ways to increase the profession. Korruptio vaikuttaa tuomareihin, kun he eivät saa palkkaa. Ja tuomarit tekevät myöskin poliittisten ja rikollisten paineiden alla päätöksiä. Siksi oikeuslaitos oli luonut uskottava malli ja korruptiovastaisessa taistelussa. Sitten lyhyesti median roolista korruptiovastaisessa taistelussa. Albaniassa on noin 30 päivälehteä, neljä kansallista kanavaa, kaksi digitaalifoorumia ja paikallista televisiota sitten ylittuisena kaapelitelviötä neljäntenä tänne. media antaa paljon keskustelulle. Meillä on paljon uutiskanavia. Harvoin meiltä menee joku puolueen lehdistötapaus ohi. Me halusimme painottaa, että lehdistö olisi vahtikoira, mutta muista, että koira ei koskaan hauku, kun perheenjäsen kulkee ohi. Ää, eli lehdistä on järjestäytynyt puolueiden mukaan. Meillä on kaksi äh, vahtikoiraa. Yksi vahtikoira haukkuu oppositiolle ja suojelee hallitusta ja sitten toisinpäin. Eli linjat kulkevat suoraan poliittisesta puolueesta äh, mediaan. Otsakkeet vaihtelevat päivittäin, ihan kuin mitä ei tapahtuisi kansalaisyhteiskunnan rooli. Kun me tarkastelemme korruptiovastaista kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kaksi pitää mainita. Ensinnäkin ne ovat vähemmän toimeliaita, ne seuraavat hallintaa toimintaa ja virastojen toimintaa vähemmän. Ja suurin osa tutkimusta ja tutkimuksista on kansainvälistä organisaatioita, jotka toimivat Albaniassa sekä paikallisten, Mutta mikä on myönteistä, Meillä on Albaniassa virasto, joka on tehtävää tukea ja rahoittaa kansalaisyhteiskuntaa ja korruption vastainen toiminta on lopuksi, ja tiedän kokemuksestani, että tiedän, että meillä kaksi sanaa herättävät yleisön. Haluan mainita Albanian pääsuositukset. Konsensus ja poliittinen tahto kahden poliittisen puolen välillä on välttämätöntä Albaniassa. Ja rahoituspäätökset ja, ja poliittinen immuniteetti ovat tärkeitä. 2011 poliittisessa vaalissa täytyisi täyttää demokraattiset standardit ja poliittinen, sitä yhteistyötä poliittisten puolueiden välillä tarvitaan niin, että YK on korruptiovastaisen äh, toimiston suositukset voitaisiin noudattaa. Ja oikeuslaitoksen pitäisi olla olennainen osa hallintaa ja pitäisi oikeuslaitos uudistaa. Ja nyt aika on koittanut, koittanut joten lopetamme tähän. Grazie, dottor eh, È stata molto Kiitoksia, tohtori Dervish. Eh, teidän esityksenne oli erittäin mielenkiintoinen. Nyt alkaa keskustelu. Valitettavasti minun on lähdettävä täältä. Minulla on toinen sitoumus, mutta kollega Kukan tulee äh, toimimaan täällä puheenjohtajana. Hän äh, ottaa myös loppupuheenvuoron. Hän on Albanian, Bosnian, Herzegovina, Serbian, Montenegro ja Kosovon valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisin nyt uh, antaa mahdollisimman puheenvuoroille. Uh, täällä on myös komission edustaja, mutta ehdottaisin, että saatte puheenvuoron sitten, kun jäsenet ovat puhuneet, koska he saattavat kysyä, mitä komissio tekee, joten olisi paljon järkevämpää, että annan teille puheenvuoron sen jälkeen. Minulla on useampia puheenvuoropyyntöjä. Ensin Viktor Bostinaru. Welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen tästä tapahtumista ja aloitan puhumalla korruptiosta Länsi-Balkanilla, mutta ei ainoastaan Länsi-Balkanilla, vaan kun puhutaan laajentumisesta, niin tämä on ainoastaan eurooppalainen kysymys ja sillä tulee olemaan vaikutusta ei vain Euroopan parlamentille, vaan myöskin komissiolle, myöskin sen kertomuksissa ja se tulee olemaan myöskin Kaakkois-Euroopan valtuuskunnan esityslistalla. Korruptio tarkoittaa korruptoneita ihmisiä ja korruptoijia. Tässä on kaksi toimia. Yleensä me puhumme ainoastaan korruptoituneista ihmisistä, mutta unohdamme ne ihmiset, jotka korruptoivat. Hekin ovat tärkeitä ja heihin on kohdistettava nämä toimet. Toiseksi, on tärkeää, että unohdamme tai kysymme Kysymme itseltämme, mitä täytyy tehdä Euroopassa, kun pidämme mielessä laajentumisprosessin ja integraatioprosessin. On asioita, joita voidaan tehdä korruption ehkäisemiseksi liittyen korkean tason poliittiseen päätöksen ja korruptioon. Ensinnäkin on rahoitettava poliittisia puolueita, koska tämä on varmaankin korruption ihan ö, juuri poliittisella tasolla. Minä en vielä ole nähnyt yhtään EU-strategiaan, en EU-komissiolta, enkä myöskään parlamentilta. Toimijoiden välisessä vuoropuhelussamme Länsi-Balkanin toimijoiden kanssa. Toiseksi, entäs sitten vaalikampanjan rahoittaminen? Tämäkin on tärkeä kysymys korruptiossa, koska usein lahjoitukset ja muut määrärahat, jotka menevät vaalikampanjoihin, perustuvat ehtoihin – poliitikkojen on toteutettava, täytettävä nämä ehdot eti, kun pääsevät valtaan. Meillä ei ole mitään strategiaa täällä Euroopan unionissa tämän suhteen. Kolmanneksi, rahoituksen avoimuudesta, näiden kahden kategorian rahoituksen avoimuudesta. Onko meillä strategiaa, onko meillä edellytyksiä, vaatimuksia keskustelussamme eh, Länsi-Balkanin maiden kanssa? Tähän mennessä ei ole ollut. Sitten Mitäpäs jos keskustelisimme ja ennakkoehtona vaatisimme kaikissa vuoropuheluissamme, että määriteltäisiin ja oikealla tavalla hallinnoitaisiin eturistiriitaa, mutta ei e, tällä tavoin julistuksenomaisesti, että sanotaan vaan bla bla ja komissio sitten sen kirjaa ylös ja unohtaa. Ja julkisten henkilöiden varojen ilmoittaminen, eikä muodollisella tavalla, koska näin on tehty muissa EUn jäsenvaltioissa ja tulokset ovat hyvin vähäiset, melkeinpä nolla. Mitä Euroopan parlamentti voi tehdä ennen kuin se syyttää muita? Meidän on katsottava ensin omaa tilannettamme. Meillä on poliittista vuoropuhelia poliittisten puolueiden kanssa alueella. Se, mitä me voimme tehdä ensin, ennen kuin pyydämme minkäänlaista kumppanuutta, koska kaikki poliittiset puolueet, jotka haluavat liittyä EPP tai SND tai muihin poliittisiin puolueisiin, niin niiden tulisi täyttää jotkut ennakkoehdot ja näiden joukossa avoimuus, puolueen rahoituksen vastuullisuus, vaalikampanjan rahoitus ja niin poispäin. Tähän mennessä ei mitään. Onko komissiolla strategiaa tälle alueelle, joka voitaisiin panna täytäntöön koordinoidulla tavalla. Ei, tähän mennessä ei ole vielä mitään. Ja onko meillä eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla ja poliittisilla ryhmillä täällä Euroopan parlamentissa, onko meillä keskenämme vuoropuhelua siitä, mitä pitäisi edistää vuoropuhelussamme näiden poliittisten puolueiden kanssa, jotta saataisiin aikaan mm, hyväksyttävä avoimuuden eh, taso. Ei, meillä ei ole mitään. Ja vielä kerran äh, poliittisten puolueiden säätiöt. Miten nämä säätiöt rahoitetaan? Onko meillä kriteereitä? Joissain maissa meillä on kriteereitä. Aiotaanko näitä kriteereitä vaatia myös tuolla alueella ennakkoehtona? Esimerkiksi jos haluatte liittyä poliittiseen perheeseemme, niin teidän täytyy täyttää nämä ennakkoehdot. Ö, ottakaa tai jättäkää ja silloin heidän täytyy päättää, ei meidän. Mutta he haluavat liittyä poliittisiin perheisiimme, eikä toisinpäin. Ja onko meillä Euroopan parlamentin sisällä toimielinten välistä vuoropuhelua, kun on kyse meidän poliittisista suhteistamme alueen poliittisiin toimijoihin. Otan tässä vain yhden esimerkin. Albania. Kolme viikkoa sitten oli suuri skandaali korkean tason korruptiosta eri nimiä nainittiin ja oppositio syytti hallitusta, hallitus syytti oppositiota. Ei mitään seurauksia tähän päivään mennessä, mutta tässä kysymyksessä kaksi poliittista ryhmää parlamentissa, minun SND-ryhmäni ja EPP-ryhmä, ottivat puolueellisesti kantaa ilman, että ne ajattelivat, mikä on paras tapa, jotta Albania valmistautuisi ja täyttäisi Euroopan unionin standardit ja vaatimukset. Voimmeko tehdä jotain tämän suuntaista? Kyllähän me teemme, mutta on tärkeää myös, ettei ainoastaan syytellä Länsi-Balkanin eh, ihmisiä ennen kuin eh, ensin siivoamme oman takapihamme ja teemme jotain, mikä on ihan yksinkertaista. Ja lopuksi kiitoksia mielenkiinnostanne. Meidän tulisi todella tehdä yhteistyötä komission kanssa ehkä on liikaa kutsua sitä strategiaksi, mutta meidän pitäisi yrittää saada aikaan jotain ennakkoehtoja vuoropuhelussamme poliittisten puolueiden ja johtajien ja hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska jos emme niin tee, niin sitten me puhumme aina vain näistä samoista kysymyksistä, ei vain ensi vuonna, vaan laajentumisprosessi tulee päättää kehittymään ja sitten jälkeen tulemme keskustelemaan vieläkin siitä korruptiosta Euroopan unionin uusissa jäsenvaltioissa ilman, että ratkaisemme tätä ongelmaa. Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on noin 35 minuuttia aikaa. Minulla on seitsemän puhujaa listalla, niin haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajille, kolmelle äh, vieraallemme, joten minä en nyt aseta mitään aikarajaa, mutta vetoan teidän vastuullisuuteen ja kollegiaalisuuteenne. Nyt annan puheen vuoron Makedonian valtuuskunnan puheenjohtajalle herra Salafrakokselle. Kiitos puheenjohtaja. Tässä haluaisin nyt ensin toivottaa puheenjohtajan ja sihteeristön aloitteen tervetulleeksi. Tämä ei varsinaisesti ole ulkopoliittinen aihe, mutta tämä on valtava ongelma yhteiskunnallemme. Ja se on myös hyödyllinen, kun me teemme päätöksiä ulkopolitiikassa. Minulla on sellainen käsitys, että tämä on vähän niin kuin hautajaiset hautajaisten jälkeen havaitsemme, että kaikki ovat kuolevaisia, mutta sitten seuraavana päivänä elämä jatkuu. Ja jos näin olisi, niin, niin sitten tietysti emme olisi saaneet tuloksia aikaiseksi. Me saamme tuloksia aikaiseksi vaan, jos käsittelemme tätä asiaa niin intensiivisesti – kuin täällä esitettiin. Meidän täytyy myös ryhtyä toimiin. Ihmisellä on taipumus toimia lakeja vastaan. Ja Makedoniasta haluaisin sanoa vielä jotain. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia siis. Ja laiton pysyy laittomana ja tämä sitten johtaa siihen, että syntyy erilaisia ilmiöitä, kuten korruptio. Ja Tervishi Albaniasta otti kantaa samanlaisiin kysymyksiin kuin International Transparency-raportissaan. International Transparency näyttää, että oikeastaan joka paikassa on korruptiota ja siihen tulisi keskittyä. No, kuka on, on eniten korruptoitunut? Puolueet vai virkamiehet? No, kaikki, jotka jollain tavalla pystyvät vaikuttamaan valtion kysymyksiin ja vähemmän kehittyneissä maissa korruptio on yleisempää. No, kehittyneissä maissa suuret yritykset ovat usein korruptoituneita. Ja eurooppalaiset yritykset eri EU-jäsenvaltioissa ja myös EUn ulkopuolella. Ja totta kai tämä koskee molempia osapuolia. Ja jos me kiellämme tämän ongelman, niin sitten me emme pääse asiassa eteenpäin. Joten meidän täytyy tehdä suuria ponnistuksia tulevaisuudessa. Me emme voi sanoa yksinkertaisesti, että me tutkimme nyt erityisen tarkkaan mikroskoopilla Balkanin maita mutta sitten ylen katsomme niitä asioita, joita näkee muissa Euroopan maissa. Ja varmasti on olemassa myös konkreettisia mm, ratkaisuehdotuksia, joita me voisimme tehdä, jotta tilanne voidaan parantaa koko Euroopassa ja ainoastaan Balkanin maissa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että korruptio vähenee koska jos me jäämme tämän päivän tilanteeseen, niin emme pääse eteenpäin. Mitä Balkanin maihin tulee, niin haluaisin vielä sanoa seuraavaa. Ehkä meillä on kansallismielisiä suuntauksia, mutta samanaikaisesti meillä on myös korruptiota. Ranskan vallankumouksessa jo näimme, miten tällainen vuorovaikutus vaikuttaa. Meidän täytyy todellakin pitää kiinni lainsäädännössä. Kiitos. Uh, thank you very much. I give the floor to Zoran Thaler, the rapporteur on Macedonia. Kiitoksia sitten esittelijä Makedoniasta. Kiitos ja tervetuloa workshopiin. Haluamme sonnitella vieraitamme. Heidän esityksensä ovat olleet hienoja. Ja pidän heidän rohkeutta Te tässä tapauksessa erittäin tervetuloa. Haluan tätä ymmärtää oikein kysymykseni. Rava, oletko koskaan tuntenut itseänne uhatuksi? Koska maanne tila ei ole kauhean myönteinen – ne oli hyvin avoin ja rehellinen. On totta, että kun puhutaan korruptiosta, siinä on aina kaksi osapuolta, ottaja ja antaja. Mutta kaikista maista, joissa nyt puhutaan, Makedonia, Montenegro, Albania, kuten tietyt jäsenvaltiotkin. Tällä on tällainen sukurakkauden nepotismin ilmapiiri, tietynlainen ajattelutapa. Ajatus, että kun minulla on valta, minulla on maa taskussa ja sitten lypsän maata niin paljon kuin pystyn. Ei tarvitse olla antajaa. Vallassa olevat ottavat sen, mitä he pitävät omanaan. Se on ahneutta. Politi- politi- politiikka, oikeuslaitos, yritykset. Tässä on tämä meidän verkosto. Kaikki auttavat toisiaan. Tällaisten verkostojen vastaisessa taistelussa tärkeintä on suuren yleisön tietoisuuden kasvattaminen. Ja haluan on, että Tarvat taas ja väärävät Salovicia teidän työstä. Te olette erinomaisia kansalaisyhteiskunnan edustajia. Te havainnollistatte maan ongelmia. Media on tärkeää. Media kontrolloi tilannetta. Tilanne on pahin niissä maissa, jossa vallankäyttäjät ovat myös ottaneet tiedotusvälineet haltuunsa. Ja siitä on useampia esimerkkejä. Eli suuri kysymys on, kuinka paljon EU antaa rahaa korruptio vastaan sen taisteluun ehdokasmaissa. Voimmeko tänään enemmän? Voimmeko tukea niitä, jotka tätä ongelmaa havainnollistavat? Kiitoksia oikein paljon ja sitten annan puheenvuoron herra Tannakille ja Montenegro esittelijälle. Brief. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Halusin ainoastaan kysyä äh, Rova Chalovicilta kysymyksen. Hän äh, oli hyvin monipolvinen esityksessään siinä, mitä mieltä hän on Montenegron hallituksesta ja sen toiminnasta. Hyvin samantyyppisen puheenvuoron kuulin äh, eräältä johtavalta oppositiopuolen johtajalta, Madoilovic, no en muista nimeä ihan tarkkaan. Hän myöskin sanoi, että kaikki olivat korruptioita ja kaikki ovat osa jotain syndikaattia tai mafiaa mm, tai äh, tiedostelupalvelua, mutta se oli hyvin yksinän ääni. En kuullut samanlaista ääntä EUn diplomaateilta, suurlähettiläiltä, komissiolta, joten minä vain ihmettelen, että miksi on näin suuri ero näiden kahden kuvan välillä Montenegrosta. Ja ähm, hän puhui myös siitä, kuinka parlamentin edustajamme matkustelee eri paikkoihin ja katsoimme sinne parlamentin vuosikertomukseen. Siinä sanottiin, kuinka tiedottaja käy eri paikkoissa. Hänellä oli matkustusbudjetti ja mainitsitte sen, että yksittäistäminen ja siitä tulevat määrärahat, että hallitus ei kerro, mihin ne on käytetty. Sanotteko, että se on äh, hallitus varastanut ja panut sveitsiläisille pankkitileille, tai että sitä ei enää löydy valtion budjetista. Se, miten hallitus käyttää määrärahansa yksityistämisestä, on äh, Montenegron suvereeni oikeus. Hallitus voi, puolueet voivat itse päättää, mihin sitä käytetään infrastruktuurihankkeihin tai eläkerahastojen täyttämiseen tai muuhun. Se on ihan sisäinen kysymys, mutta en nyt oikein ymmärtänyt, mitä vihjailette, että määrärahat on varastettu vai että ne on käytetty väärällä tavalla, eikä esimerkiksi infrastruktuurihankkeihin. Mutta tämä on minusta erittäin mielenkiintoista, koska tulen pian kirjoittamaan mietinnön Montenegrosta. Kiitoksia ja seuraavaksi Ulrike Lunacek, Kosovo-esittelijä. On my behalf. Omasta puolesta myös kiitos näistä yksityiskohtaisista ja kaunipuheisista kertomuksista Montenegrosta Albaniasta, mutta myös tilanteesta kokonaisuudessaan Transparency Internationalin näkökulmasta. Minä kuten jotkut muut puhujat, tässä joskus kun kuulen, kun käyn eri maissa ja kuulen kritiikkiä korkeatason korruptiosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja kun puhun Euroopan unionin kansalaisena – haluan sanoa, että EU ja sen valtiossa myös lahjontaa. Enemmän tai vähemmän, mutta kaikilla on ongelmia jollain tasolla. Että täytyy sanoa, mitä me voimme oppia siitä, mitä eri maat käsittelevät asioita. Puoluerahoitus, vaalikampanjoiden rahoittaminen on asia, jos jotkut maat ovat edenneet paljon – tässä enemmän näkyvyyttä, että kuka lähettää mitäkin mille puolueelle. Monesta maasta Itävallasta tiedän, että kaikki rajoitus ei ole julkisuudessa. Ja omassakin pesässä on vielä potsaamista. Mutta minullakin on teille kysymyksiä. Yksi muistuttaa Zara Talerin kysymystä, kun Vanja Chalovic suoranaisesti kritikoimaan hallitusta. Pelkäätkö joskus? Tässä on sellaisia ongelmia omassa maassasi. Ja sitten kansalaisjärjestölle kriittisessä työssä, onko parlamentissa, on koskaan ollut kuulemisia, jossa voisit estää tätä kritiikkiä omalle hallitukselle. Sinä kritikoit myöskin parlamentin valvontaa, että parlamentin onnistuu valvomaan hallitusta. Excuse me, Mr. Dervishi. Herra Dervishi. Onko parlamentissanne julkista keskustelua mainitsemista ne asioista. Otatteko yhteen hallituksen kanssa näistä kysymyksistä, koska tämä on osa tietoisuuden levittämistä suuren yleisön joukossa. Kuinka hyvin nämä asiat mediassa raportoidaan? Like you to know. And to the commission, um, as far as I know, uh, and we will hear from the commission later on, ja kuulemme komissiolta myöhemmin, mutta tietääkseni komissio saa paljon dataa vaan raportteilta kansalaisjärjestöiltä, joilta kysytään, mitä ne mieltä ovat maittensa tilanteita. Toivottavasti raportissa jotain, jota käsittelet myöskin komission edustajien kanssa samassa maassasi. Onko näin? Vertaako tämä informaatio komission raportteihin? Arvasit näin on, mutta onko niin? Meillä on sama kansalaisyhteiskunnan, itsenäiset kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, joilla on rohkautta, aikaa, energiaa, pääsy tiedotusvälineeseen ja rahaa, että, tekisitte, että tehtäisiin tuollaista työtä, mitä teette. Se on tärkeää ja myöskin vapaa tiedotusvälineet ovat tärkeitä. Useissa maissa on tähän liittyviä ongelmia. Tältä Tervan parlamentissa. Tunnette osa meistä. Olemme esittelijöitä teidän maihin liittyen. Mitä te odotatte meiltä? Kun me tapaamme teidän hallituksen edustajia. Tyydyttävätkö raporttimme teitä? Tyydyttävätkö lausuntomme teitä, kun käymme teidän kanssa maissanne? Vai haluaisitko, että me olisimme suorasanaisempia, kriittisempiä? Teemmekö tarpeeksi korruptiovastaisessa taistelussa? Thank you very much. Uh, the floor goes to Mr. Pant- Kiitoksia. Seuraavaksi herra Pantseeri. Kiitoksia ihan lyhyesti. Minä haluaisin tässä keskustelussa välttää sen, että meillä on sellainen lähestymistapa, että koska kaikki ovat korruptoituneita, niin kukaan ei ole korruptoitunut. Kaikki ovat syyllisiä, niin kukaan ei ole syyllinen, koska meidän Euroopan parlamenttina tulee eh, määritellä tavoitteita ja eh, ne välitavoitteet, joiden avulla voidaan vähentää korruptiota. Ja tietenkin meillä on hyvin paljon keskusteltavaa myöskin Euroopan osalta ja tähän ilmiöön liittyy hyvin yksinkertainen ky- kysymys, vaikka sitä onkin vaikea torjua. Korruptio lisääntyy eksponentiaalisesti, kun säännöt murenevat ja demokratian peruspilarit murennevat ja tällöin yleensä korruptio lisääntyy. Ja on perusero Euroopan valtioiden välillä ja eh, ehdokasvaltioiden välillä, koska meillä vielä tapahtuu eh, poliittisen johdon vaihtoa, eh, mutta joissakin maissa, näissä maissa ei, esimerkiksi Montenegrossa tämä poliittinen luokka on ollut vallassa jo pitkään. Ja nyt haluaisin esittää lyhyitä kysymyksiä. Teidän mielestänne Onko niin, että Euroopan ja kansainvälisten järjestöjen paikallaolo, onko se parantanut vai huonontanut korruptiotilastoja? Tämä on tärkeä kysymys tietää. On tärkeää tietää, auttaako meidän paikallaolomme siellä vai ei. Puhuitte myöskin ilmiön tunnistamisesta väestön keskuudessa. Ja yleensä kun on epäluottamusta eri hallituksen on tasoja kohtaan, ymmärrän kyllä kansalaisyhteiskunnan merkityksen, mutta haluaisin tietää, kuinka paljon korruptiota on kansalaisyhteiskunnassa, kuinka paljon se on korruption läpitunkema, koska jos korruptiosta on tullut käytäntö, niin on aivan itsestään selvää, että myös kansalaisyhteiskunnassa tätä korruptiota on, huolimatta teidän ponnisteluistanne. Ja jos tästä huolimatta osa kansalaisyhteiskunnasta yrittää parantaa tilannetta, koska halutaan liittyä Euroopan unioniin, vai ollaanko välinpitämättömiä tämän asian suhteen, koska tämäkin on tärkeä kysymys. Kiitoksia. Thank you, Mr. Panzeri. The Kiitoksia edustaja Panzeri ja viimeinen puhujalistalla on edustaja Kirilov. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Meidän tulisi kutsua paikalle ihmisiä, joiden kanssa, vo, joiden kanssa voimme vaihtaa rehellisesti mielipiteitä. Kollegat ymmärtävät tätä kautta, miten vakava tilanne on. Tämä ei koskaan nosta maita, joista nyt olemme keskustelleet. Tämä koskee myös naapurimaita. gangsterit ovat jo kauan sitten integroituneet ja Euroopassa me jatkamme edelleen integroitumista. Gangsterit ovat tehokkaampia ja he ovat myös erittäin vahvoja, heillä on paljon valtaa. Albania ja Montenegro ovat erittäin tärkeä osa kun puhutaan huume- tai ihmiskaupasta. Serbia, Makedonia, Bulgaria, vain lähes kaikki, kun puhun vallasta, niin ne tulivat eri valtaan juuri saaron aikana Jugoslaviassa. Ilman sitä näin ehkä ei olisi käynyt. Täällä on, mm, on maita, joissa on totta kai korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ennen kuin Bulgaria liittyy Euroopan unioniin. Meitä kritisoitiin myös, niin no miksi ei, mutta muistan yksi brittikollega sanoi, se oli yksi Meidän täytyisi keskittyä maihin, niin, no nämä eivät ole suuria maita, mutta minä olen kuitenkin erittäin kiitollinen tästä tiedosta, jonka rouva antoi. En ole tod- olen tiennyt, että Monte, Montenegrossa on ongelmia. Ja se ei ole sattumaa, että nämä henkilöt ovat erittäin vallassa. järjestäytynyt rikollisuus on vallassa ja jos me emme nyt toimi, niin todellakin me joudumme ongelmiin. Täällä kollega puhui Kosovosta. Me toki näemme epävakauden Kosovossa nytkin, poliittinen epävakaus korkeimmalla tasolla. Miksi näin on? Me voimme ainoastaan arvata, mutta olen vakuuttunut siitä, että järjestäytyneet ryhmät, rikollisryhmät tekevät ihan mitä ne haluavat Kosovassa. Oli esimerkiksi tapaus kolme journalisti syytettiin siitä, että he ovat terroristeja. Mutta että nämä it, kolme herraa itse asiassa tutkivat rikollisuutta ja korruptiota erittäin korkealla tasolla. No miksi heidät pidätettiin, pistettiin vankilaan ja heitä syytettiin sitten terro, joita syytettiin terroristeiksi. Tämä ei ole sattumaa ja tämä johtaa epävakauteen ja meidän täytyy siihen pyrkimyksissämme olla tehokkaampia. Ja komission täytyisi olla myös varovainen, kun se tekee arviointeja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa, niin kuin esimerkiksi Montenegron kohdalla. ehkä meidänkin tulisi olla tehokkaampia, koska me voimme puhua avoimemmin. Kun puhumme valtuuskunnissa ja vierailuillamme, niin meidän täytyisi olla rehellisempiä. Ja totta kai myös realistisia. Ja meidän täytyisi sanoa, että me tiedämme todellisen tilanteen, niin kuin me olemme kuulleet täällä myös vierailtamme. Kiitos. Kiitoksia paljon, herra Kirilov. Ja nyt pyytäisin, että herra Maragos Äh, laajentumispääosaston edustajakomissiosta ottaa puheenvuoron. Teillä on puheenvuoro. Thank you. Thank you, Mr. Kiitos, herra Kukan. Olen iloinen, että sain olla täällä teidän kanssa tänään. On kunnia ja ilo olla ystäviä kollegoiden kanssa. Me olemme kaikki, kaikki sitoutuneet ja kiinnostuneita näkemään kestävän ratkaisun tällä tärkeällä alueella. Täytyy aluksi sanoa, että lahjona vastainen taistelu on yksi laajentumispolitiikan ydinprioriteetteja. On ollut jo monta vuotta. Katamme sen edistymiskertomuksissa vuoropuhelussa maiden kanssa. Ja myös laajentumista edeltävissä ohjelmissa. On tässä vähän lukia. 2009 olemme alkoineet 80 miljoonaa oikeusvaltioprojekteihin, jotka kattavat lahjonnan, myös poliisilaitoksen uudistamisen, myöskin tuomiolaitoksen uudistamisen, jotka ovat tärkeitä pilareita tässä taistelussa. Ja 2007 jälkeen näistä maista kokonaisuudessaan meillä on 30 miljoonan edestä vastaisia projekteja. Summa on iso, mutta kyse ei ole määristä, vaan koordinoidusta projekteista ja poliittisesta tahdosta instituutiolta. Tärkeänä me tässä keikassa on tämä uusi konsensus laitamista 2006 ja sen jäsenvaltioiden huolenaiheet, jotka perustuvat viidennen laajentumisen läksyihin. Meillä täytyy oikeusvaltion periaatteet asettaa prioriteetiksi laajennusprosessin alkuvaiheesta. Eli odotamme, että maat, jotka jäseniksi halajavat, aloittavat oikeuslaitokseen uudistamisen korruption vastaisen taistelun, luovat sille kehikon ja täytäntöönpanevat sitä projektin alkuvaiheessa. Me seuraamme tätä, valvomme tätä joka vuosi edistymiskertomuksissa tänä vuonna tästä äh, lausunnot Albaniasta ja Montenegrosta. Kor- lähinnä vastainen taistelu on tärkeä osa poliittisten, poliittisen korruption, poliittisen järjestelmän lisäksi. Ja se tulee olemaan myös tärkeä osa 23 suhteen. Eli tämä vanha järjestelmä avataan luku, meillä on benchmarking ja suljetaan luku. Onko on vanha ja vaikea. Mutta liittymisprosessi luo motivaatiota. Se on työkalu, joka voi auttaa maan uudistuksia. Kansalaiset ovat kiinnostuneita. Jos otetaan huomioon, mitä kansalaiset haluavat, kansalaiset haluavat, että kun liitetään EU on no vähemmän lahjontaa. On tietysti jotakin ihmisiä, jotka hyötyvät lahjonnasta, mutta tämä ei ole kansalaisyhteiskunnan enemmistö eikä vallitseva mielipide näissä maissa. Että meillä on tämä tavoite. Puoluerahoitus. Täällä sitten Postinaaron suusta erittäin relevantteja kommentteja. Tällä alueella ei ole mitään eurooppalaisia standardeja. Me tarkastelemme parhaita käytänteitä. Jos luette viime vuosien raportit huolellisesti, meillä on Montenegro ja Albania Raportit, vain mainitsemme nämä asiat prioriteetteina, niin täytyy tarttua. Emme ole kiinnostuneita äänestä muodollisuuksien ja lain olemassaoloon. Montenegron suhteen huolenaihe puolueen suhteen, että valvonta oli riittämätöntä. Jotain valvontaa elimiä oli, mutta ne eivät täysin valvoa. Ja valtiovarainministeriö ja keskusvaalikomissio valvovat pikkasen. Me haluamme hyvän tiukan järjestelmän, joka takaa vankaan valvonnan ja korkeat eettiset standardit. Uskon, että tällainen dialogi ja Euroopan poliittisten osapuolten dialogi voi auttaa meitä näissä ponnisteluissa. Mutta tärkeintä on näiden maiden viranomaisten mobilisointi. Ponnisteluja tehdään. Näissä kaikissa maissa on hyvät kehikot mutta itsenäisten elinten vahvistaminen, omaisten vahvistaminen, lainsäädännön porsan reikien täyttäminen, eturistilainsäädäntöä kaikissa maissa, mutta sitä on hyvin laadittu, eikä sitä täysin, se täytäntöön, täysin täytäntöönpano, eikä sitä täytäntöönpanoa noa valvota. Tämän täytyy tulevaisuudessa tarttua. Useimmat kansalaisjärjestöt, jotka ovat täällä olevat saaneet tukea EUlta äh, lainavastaisessa työssä, tietoisuuden lisäämisessä, lainsäädännön seuraamisessa, rakennusala, yksityistäminen, verohallinta, oikeuslaitos, avainalue. Mutta tuloksellisuus on tärkeintä. Uskon, että 2006 uudistunut laajentumistietoisuus ja voimakkaat äänet, jotka arvosta tulee, maiden täytyy käytännössä kentällä uudistua. Eikä tehdä päätöksiä paperilla, joita ei täytetä panna. Ja uskon, ja sitä saamme kestäviä tuloksia tässä. 2000 komission tiedonanto peria- korruption vastaisen taistelun periaatteesta jäsenyys- ja naapurimaissa. Tulemme valmistelemaan DG. Sisäpolitiikka laatii korruptiopakotteja. EUn sisäisessä lähinnä vastaisessa taistelussa. Se tulee jossain vaiheessa 2011, mutta laajentamisen suhteen ja poliittisten kriteerien myötä EUn eriten tuella komission neuvosto Euroopan parlamentti. Me uskomme, että voimme saada tuloksia. Ja voimme rohkaista maita etenemään tällä alueella. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. We heard some... Kiitoksia oikein paljon, hyvät naiset ja herrat. Me saimme erittäin mielenkiintoisia, selkeitä lausuntoja arvon vierailta. Me saimme selkeitä kysymyksiä mepeiltämme ja nyt odotan selkeitä vastauksia selkeisiin kysymyksiin ja annan puheenvuoron vierailemme päinvastaisessa järjestyksessä ensin herra Dervishi, sitten Rova Chalovic ja sitten Rova Taseva herra Dervishi. Puheenjohtaja, minä yritän puhua ihan lyhyesti. Me tulee tähän julkiseen keskusteluun. Kyllä, meillä on julkista keskustelua, mutta tämä riski, kuten eh, edustaja Pantsari sanoi, että kun kaikkia syytetään korruptiosta, niin kukaan ei ole korruptoitunut. tehtäkseni yhteenvedon korruption torjunta mm, kärsii maassani kysymyksen liiallista politisoinnista, eh, heikkoista instituutioista, heikosta oikeuslaitoksesta – meillä täyt, meidän täytyy lopettaa syyttämättömyys, me tarvitsemme riippumatonta tiedotusvälineitä. Meillä on hyvin paljon toimijoita tiedotusvälineissä, mutta ei riippumattomia tiedotusvälineitä. Mm, Toimittavat tekevät päätöksiä perustuen tiedotusvälineen omistajien tekstiviestiin tai puheluun tai muiden eturyhmien puheluihin. Me tarvitsemme voimak heikompia poliittisia puolueita. Poliittiset puolueet ovat voimakkaita, voimakkaampia kuin mitkään muut instituutiot maassa ja silti emme ole varmoja, että tavallaan olemme varmoja siitä, että ne eivät tee sitä, mitä saarnaavat, e, mitä tulee siis esimerkiksi rahoituslähteisiin ja vaalikampanjan rahoitukseen. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, me emme tarvitse tällaista laajaa korruption vastaista toimintaa, vaan järkeviä interventioita. Meillä on ongelmia terveysalalla, sitten me tarvitsemme toimenpiteitä siellä. Jos meillä on ongelmia koulutuksessa, tarvitsemme toimenpiteitä siellä. Ja lopuksi ei tulisi odottaa, että tapahtuu ihmeitä vuoden kahden sisällä, koska tämän kansalaisjärjestöjen korruption torjunnan toiminnan riskejä, koska lahjoittajat odottavat tuloksia puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden sisällä, mutta tämä on kuitenkin elinikäjään kestävää työtä. Yksi hallitus ei sitä voi saattaa päätökseen, se tarvitsee kaikki toimijat joukkoonsa ja kun on kyse